Ladies and gentlemen, welcome to the Internal Markets and Consumer Protection. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa imco valiokunnan kuulemistilaisuuteen. Kyseessä on julkinen kuuleminen ja käsittelemme nyt ampuma-asedirektiiviä. Minulla on ollut kunnia saada nimitys esittelijäksi tässä aiheessa. Tervetuloa kaikille panelisteille, jotka tulevat Belgiasta, Italiasta, Ranskasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta – ja monesta muustakin maasta. Näin saamme hyvin kattavan asiantuntijakaartin vieraksemme. Olen työstänyt muutama viikko sitten työasiakirjan, olen pyytänyt siitä palautetta teknisistä kysymyksistä muun muassa ja olen ollut hyvin vaikuttunut siitä palautteen määrästä, jota olemme saaneet. Tämän kuulemisen Yksi tarkoitus on saada käsitystä ehdotuksen teknisestä puolesta. Komission ehdotuksessahan ei ollut minkäänlaista vaikutusarviota. Näin ollen komission työssä ei ollut nähtävissä, onko, josko on minkäänlaisia tahattomia vaikutuksia tällä ehdotuksella, koska minkälaista vaikutusarviota ei ollut siinä mukana. Toivon, että asiantuntijat voivat myös varoitella meitä siitä, jos komission sanamuoto aiheuttaa jotakin tahattomia vaikutuksia. Ja että he voisivat auttaa meitä, kun yritämme löytää jonkinlaisia vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja tarkistuksia. Kokouksemme välitetään suorana lähetyksenä internetin välityksellä. Kuulin, että joillakin oli aamupäivällä ongelmia päästä katselemaan lähetystä. Olen twiitannut tämän linkin. Voitteko nyt sitten jälleen twiitata linkkiä kotimaihin, jotta siellä saadaan tieto siitä, miten päästään seuraamaan lähetystä. Välitämme tietoa myös Facebookiin. Ensimmäinen vieraamme on Philip Noble. Hän on ampuma-asekomitean jäsen. Direktiivihän on ollut yli 20 vuotta voimassa ja Philip Noble on ranskalaisjäsen tuossa komiteassa. Viisi minuuttia puheaika, olkaa hyvä. Je vous remercie, madame le rapporteur. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Olen tällä hetkellä ampuma-ase- ja räjähde asiantuntijana komiteassa, kun katson tätä direktiiviä ja sitä, miksi meistä vaikuttaa tärkeältä, että direktiiviä sitten päivitettäisiin, korjattaisiin. Syyt ovat varsin yksinkertaiset. Lähestulkoon kaikissa tapauksissa ase, joka on laiton, on aiemmin ollut laillinen ase. Vasta tämän jälkeen eh, se on sitten myyty ja loppujen lopuksi sitten katoaa markkinoilta. Direktiivi säätelee laillisia markkinoita ja tämä totta kai on hyvin tärkeää. Se on tärkeää sen takia, että äh, vuodesta 1996 olemme havainneet, Ranskassa on havaittu tiettyjä puutteita, aukkokohtia tärkeissä kysymyksissä, niin sanotuissa deaktivoiduissa äh, aseissa, joita ei voi enää käyttää ampumiseen. On syntynyt myös erilaisia tulkintoja tilanteesta deaktivointi on tehty minimi vaikutuksen Kaikki eivät direktiivin sääntöjä samalla tavalla tulkineet. Ja tästä sitten on syntynyt asekauppaa. Ja sitten tällaisia käytöstä poistettuja aseita on otettu uudelleen käyttöön ja sillä on ollut dramaattisia vaikutuksia, niin kuin tiedämme. 2008-2014 asiantuntijaryhmä pohti näitä aukkokohtia työryhmässänsä, jossa pohdimme nimenomaan juridisia aukkokohtia. Esittelimme myös oikeus- ja sisäasiain ja sisämarkkinaministerien työryhmässä merkittäviä aukkokohtia, jotka meidän mielestämme ovat tärkeitä, ja ne tulisi korjata. Deaktivointityötä on vaadittu myös kansainvälisessä komiteassa, joka käsittelee ampuma-aseita ja vuonna 2015 tästä asetus annettiinkin. Kaikkia ongelmia kuitenkaan ei ole ratkaistu. Tammikuun ja mar- marraskuun Ranskan tapahtumat nostivat esille nämä olemassa olevat aukot, puutteet ja toivomme, että niihin löytyy ratkaisuja. Aivan nopeasti nostaisin esille muutamia seikkoja. Ensinnäkin nämä deaktivoidut asut ja paukkupanoksia ampuvat aseet. Jos ei voida hyväksyä tiukempia sääntöjä, koska kyse ei ole enää sitten aseista, vaan nämä ovat ikään kuin esineitä, tavaroita. Säätelyaukot, joita on olemassa, niitä on jatkossakin olemassa, siis edelleenkin olemassa, kuitenkin meidän mielestämme keskeisissä äh, kohdin. Mitkä ovat äh, oleelliset osat äh, aseessa nykyisessä direktiivissä? Joskus käytetään samoja termejä, vaikkakin luokka on eri. Mitä tarkoittaa tällainen paukkupanoksia ampuva ase? Ja sitten kun ajatellaan direktiiviä, direktiivin muotoiluja, niin asevälitys on kaupan muoto, jota ei riittävästi täsmennetä määritelmien tasolla. Kaikki tämä helpottaa laittoman kaupan toimintaa ja nämä seikat on korjattava. Tämä liittyy siis ennen kaikkea määritelmiin. Toinen seikka, joka meidän mielestämme on keskeinen, on tarve parantaa aseiden jäljitettävyyttä. Aivan erityisesti kun ajat, käsittelemme Euroopan sisäisiä siirtoja, liikkeitä. Tällä hetkellä jäljitettävyydessä äh, on puutteita. Meillä on äh, kohdemaasta alustava sopimus, sitten on siirtolupa maasta lähtömaasta ja sitten nämä paperiset asiakirjat ovat äh, toimijan käytössä hallussa. Viranomaisella ei ole tietoa siitä, milloin äh, tämä siirto tapahtuu, mikä ase tosiasiallisesti siirretään ja onko lupa todella myönnetty. Kaikki asiakirjat ovat äh, tämän toimijan, operaattorin hallussa ja hän, joka tämän siirron toteuttaa siis, on hallussapitäjä. Tiedonvaihto äh, unionin sisällä tulisi hoitaa, sitä tulisi parantaa koska jäljitettävyys tapahtuu nyt kansallisesti. Jokainen jäsenvaltio pitää kansallista rekisteriään äh, aseiden hallustapidosta ja luvista, mutta silloin kun ase lähtee unionista äh, yhdestä jäsenvaltiosta toiseen, niin sitten tässä jäljitettävyydessä syntyy aukkokohta, katkeaminen, ja tämä helpottaa laitonta kauppaa. Totesin, että direktiivissä on siis puutteita. Yksi tämänhetkinen puute on edelleenkin se, miten ase virallisesti tunnistetaan, identifioidaan. On tarpeen tietää, kuka on valmistaja, mikä on valmistusvuosi ja niin edelleen. Ja aseen jäljittämisessä ja identifioinnissa tarvitaan merkkitieto, mallitieto, sarjanumero ja kaliberi. Tällä hetkellä nämä tiedot kaikki eivät ole mukana direktiivissä, ne eivät ole myöskään velvoitteen muodossa siellä mukana. Ja viimeinen seikka, aivan nopeasti, kun näitä aukokohtia olemme tunnistaneet, on tietojen säilyttäminen. Tällä hetkellä tietojen säilyttäminen on määritelty 80 vuodeksi ja tämä on aivan liian lyhyt. Mohamed Merah käytti asetta, joka oli vuodelta 1944. Pariisin iskuissa oli aseita, jotka olivat vuosia 44 ja 57 välillä, eli nämä kaudet ovat hyvin pitkiä. Kun huomioimme direktiivin puutteet, niin ne ovat merkittäviä. Tämä kävi ilmi myös tammikuun Pariisin iskujen kautta. Me olimme tietoisia näistä puutteista mutta tilanne kääntyi dramaattiseksi, kun aseet, jotka eivät ole tällaisia paukkupanoksia ampuvia aseita direktiivin määritelmän mukaan eikä YK määritelmän mukaan, eikä niitä ole deaktivoitu direktiivin merkityksessä, ne ovat kuitenkin vapaassa kierrossa Euroopan unionissa ja mahdollistavat ihmisten tappamisen, esimerkiksi tämän hiperkaseerin tapauksessa. Sitten kun puhutaan ääniaseista, niin tällaiset aseet ovat laajasti levinneet Eurooppaan ja nämä ovat hyvin merkittävässä roolissa. No sitten ammusten hankkiminen. Aivan niin kuin asenkin kohdalla on hyvin vaikeata luokitella ammuksia, koska voi olla, että samoja ammuksia voidaan käyttää erityyppisissä aseissa. Ajatuksena oli se, että näitä ammuksia voisi ostaa vain silloin, kun on aseen kantolupa kunnossa. Sama voisi päteä myös äänen vaimentimiin. Mainitsin siis ääniaseet, tämä on tärkeä seikka. Sitten muunnetut aseet voivat olla ongelma, ne ovat ongelma. Niiden tulisi pysyä alkuperäisessä kategoriassaan. Silloin kun asetta muutetaan, toimintatapaa muutetaan, ase voi kuitenkin päätyä ulkomaille aika lailla hel- helposti siirrettynä ja sitä sitten voidaan jälleen muuttaa, sen toimintatapa voidaan muuttaa. No sitten internet-asemyynti. Tämä tulee varata ammattilaisten toimin, toiminnaksi ja siinä täytyy totta kai noudattaa lain määräyksiä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. So what we're going to do... Kiitos. Sopimus on nyt sellainen, että kuuntelemme äh, seuraavat kolme puheenvuoroa. Siihen menee noin kuutisen minuuttia ja sitten kysymyksiä ja vastauksia kuuntelemme 20 minuuttia. Haluan todellakin, että kuulemme myös vastaukset eikä pelkkää kysymyksiä. Sitten kuuntelemme seuraavan asiantuntijapaneelin parinkymmenen minuutin ajan ja jälleen kysymyksiä ja vastauksia. Jos haluatte esittää kysymyksen, voisitteko antaa merkkiä? Laadimme listaa. Ensimmäinen asiantuntijamme on tohtori Edward Impi. Hän on varuskamarin edustajana täällä ja hän edustaa täällä museoita ja keräilijöitä. Tohtori Impi, olkaa hyvä. I've been asked to speak. Minua on pyydetty puhumaan mahdollisista vaikutuksista museoihin sekä keräilijöihin. Puhun yhdistyneen kuningaskunnan museoista, mutta se mitä sanon koskee eri tavoin myös museoita eri jäsenvaltioissa. Meidän pääasiallinen huolenaiheemme on, ja muitakin huolenaiheita on, on se, miten tämä saattaa yhteisen kulttuuriperintöömme vaikuttaa tämä luokka A ampuma-aseihin äh, liittyvä ehdotus. Meillä on myös ehdotuksia äh, sen suhteen, miten näitä ongelmia voitaisiin välttää. Me olemme tyytyväisiä 91 äh, 4, direktiiviin. Ehdotukset, jotka nyt aiheuttavat huolta, ovat ehdotukset muutosehdotukset liittyen artikloihin 2 ja 6. Lähdenpä liikkeelle artiklasta 6. Alkuperäisessä 98 direktiivissä on seuraava kohta. Nyt halutaan poistaa tämä lihavoitu osa ja korvata se tällä virkkeellä avainsana on deaktivoitu. Tämä merkitsisi itse asiassa sitä, että kaikkien luokka Aan aseiden deaktivointi on pakollista, jos museoilla ylipäätään nyt on oikeus niitä säilyttää kokoelmissaan. Sekään ei ole automaattinen oikeus, se liittyy näiden aseiden historialliseen perinteeseen. Ja jos tämä artikla 2 säilyy 2008 muodossaan ja voitte jälleen nähdä ehdotetun muutoksen, tuo lihavoitu osuus artiklasta 2, että poikkeus koskisi yksinomaan julkisviranomaisia. Jos viranomaiset kunnioittavat tätä alkuperäistekstiä, ongelmaa ei synny, mutta tähän tarvittaisiin määritelmä siihen, mikä julkisviranomainen itse asiassa on. Jotta artiklat 2 ja 6 olisivat johdonmukaisia, <clears throat> julkisviranomainen ei voi tarkoittaa ainoastaan tätä määritelmää, joka on tässä artiklassa 6. Eli tässä on todella epäselvyyttä, joka on selvitettävä. Avainkysymys on nyt siis se, että missään nimessä ei saa museolta vaatia luokka aseiden deaktivointia, niiden aseiden, jotka museoilla koko missään on. Tähän on kulttuurisia syitä. Ase on aktiivinen laite, siinä on liikkuvia osia Eh, nämä liikkuvat osat liittyvät juuri aseen innovatiivisuuteen. Eh, jos ase eh, deaktivoidaan, se mutiloidaan, se tuhotaan. Näin tämä laite olisi täysin käyttökelvoton, ihan kuin äh, historiallisesta ajoneuvosta autosta poistettaisiin moottori tai kellosta koneisto. Me emme mitenkään voi hyväksyä tällaista ehdotusta äh, liittyen mihinkään muihin kulttuuriperintömme äh, arvoihin. Näin esimerkiksi, katsotaanpa, tuleeko kuva esiin, tämä ase, joka on itse asiassa Eh, maailman ensimmäinen luokka A-kone kivääri. Ja pidämmepä me siitä ja sen vaikutusta maailman historiaan tai emme, niin se on kuitenkin eh, äärimmäisen merkittävä historiallinen esine. Sitten tässä on eh, konepistooli tässä seuraavassa kuvassa. Toimiiko tämä nyt? konepistooli, jonka eh, Josef Stalin, ei kukaan sen vähäisempi, eh, lahjoitti eh, yhdistyneen kuningaskunnan suurlähettilälle no, aikoinaan. Tämäkin on siis äärimmäisen merkittävä historiallinen esine. Käytännössä deaktivointi tuhoaisi äärimmäisen merkittävän tiedon lähteenä. Ehm, näitä on käytetty muun muassa tiedemiehet ja kansalliset turvallisuusviranomaiset ovat äh, erityisesti yhdistyneessä kuningaskunnassa äh, käyttäneet näitä aseita rikollisuuden ja terrorisminkin toiminnassa äh, toteuttamalla niillä erilaisia kokeita ja tutkimuksia. Muun muassa minun edustamaani museo on osallistunut muun muassa Bosnian sotarikosten selvitykseen ja moniin muihin tutkimuksiin. Alankomaiden sotilasasemuseo tarjoaa vastaavaa palvelua. Jos nämä aseet deaktivoitaisiin, niin itse asiassa kansalaisimme kohdistuvat uhat pahenisivat. Näin ollen katsomme, että se vaara, joita museo aseet yleiselle turvallisuudelle saattaisivat aiheuttaa, ovat kyllä äärimmäisen pieniä vaaroja. Ja yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa turvallisuusstandardeistamme on sovittu poliisin kanssa ja yksin omana perustelluissa turvallisuustutkimuksen läpi käyneissä tapauksissa ää, näitä aseita pääsee edes lähestymään. Ja näin ollen kaikki nämä luokka A aseita säilyttävät museot ovat hallituksen ja valtion akkreditoimia museoita. Tällaista akkreditointia ei suinkaan ole mitenkään helppo saada. Eli turvallisuusulottuvuus on otettu äärimmäisen hyvin huomioon. Öö, näitä aseita ei ole varastettu. Emme koskaan ole kuulleet tapauksista, joissa todistetusti museosta varastetut aseet olisivat joutuneet terroristien käsiin ja niitä olisi käytetty terroristiteoissa. Katsomme, että mm, nämä tehdyt ehdotukset ovat syrjiviä. Puhun muuten nyt kaikista niistä museoista, jotka eivät kuulu asevoimien alaisuuteen. Tähän mennessä olen puhunut museoista ja museoiden kaipaamista määritelmistä, mutta ähm, muualla kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa äh, näitä aseita on myös äh, jonkin verran yksityisissä käsissä ja kaikki perinteiset luokka Aan äh, yksityisomistuksessa olevat aseet tuottaisiin tämän ehdotuksen perusteella. Ja joissain tapauksissa aseiden no, omistaminen on täysin perusteltua ja jopa tarpeellista. Ja näin ollen paras tapa toimia olisi nyt tämän artiklan 2.2 säilyttäminen alkuperäisessä muodossaan. Sitä ei tulisi muuttaa. Näin turvattaisiin museoiden ja muiden viranomaisten sekä yksityiskeräilijöiden kokoelmat. Ja tässä teemme ehdotuksen, se on tässä lihavoituna liittyen tähän artiklaan kaksi, että ähm, julkisviranomaiset sekä muut tahot, jotka ähm, näitä kokoelmia säilyttävät, äh, alistetaan kunkin jäsenvaltion määräysten alaisuuteen. Jälleen tässä ehdotus äh, lihavoituna äh, keräilijät sekä eri tahot, jotka säilyttävät näitä historiallisesti merkittäviä aseita tunnustetaan jäsenvaltion toimesta tällaisiksi. Ja tässä tämä meidän ehdotuksemme. Kiitoksia. Thank you very much. And the second Kiitos. Seuraavaksi kuuntelemme tohtori Mauro Silvisiä. Hän on Italian urheiluasevalmistajien ja siviiliasevalmistajien järjestön edustaja. Olkaa hyvä. Thank you, Thank you Madam Chair. Eh... Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Esityksessäni haluaisin selventää teollisuuden näkökulmaa ehdotukseksi eh, ampuma-asedirektiivin muutokseksi. Ja EUlla on tällä hetkellä ehkäkä, ehkäpä parhain alueellinen ampumaseita koskeva lainsäädäntö. ANPAM perustettiin Roomassa vuonna 1980 ja se tuo yhteen 20 kaikkein suurinta italialaista yritystä. Se on myöskin saanut erityisen konsultatiivisen statuksen yhdistyneiltä, yhdistyneiltä kansakunnilta. Se tuottaa 28 prosenttia EUn tuotannosta, siviiliampuma-aseista 50 prosenttia haulikoista. IACS taas on ei-voittoa tuottava järjestö perustettu vuonna 1976, joka keskittyy metsästys- ja urheiluaseisiin. Sen tehtävänä on tutkia nimenomaan näiden aseiden käyttöä ja tällä hetkellä sillä on noin tuhat yritystä jäsenenä ja 150 ampumaisen valmistajaa kautta Euroopan. Meidän äh, toimialamme vaikutus on sellainen, että 28 äh, EU-jäsenvaltiossa tuotetaan noin 2 miljoonaa asetta vuosittain. Meillä on 1800 äh, erilaista valmistajaa, 200 jakelijaa, 14 000 vähittäismyyjää ja 300 000 keräjää, keräilijää Euroopassa. EUn urheiluaseaktiviteetit niissä on mukanaan 12 miljoonaa vastuullista kansalaista ja sen talouden arvo on noin 40 miljardia vuosittain. Se myös työllistää yli 580 000 ihmistä. Eurooppalainen lainsäädäntö on jakautunut kolmen direktiivin vuodelta 1991. Ensinnäkin direktiivi 477 vuodelta 2008 direktiivi 51 ja sitten asetus 258 vuodelta 2012, jonka avulla täytäntöpantiin YK on ampumaseen pöytäkirjan artikla 10. Mitä tämä merkitsee sitä, että Eurooppa on täysin täytäntöönpannut YK on ampumaansa pöytäkirjan. Kysymys kuitenkin on, ovatko kaikki jäsenvaltiot täytäntöönpanneet aiemmin mainitun lainsäädännön vuodesta 2008 eteenpäin. Ja sitten katsotaan näiden oleellisten osien leimaamista. Artikla 8 UNFPssä täytän, sitä täytäntöpantiin artiklassa 4 Euroopan lainsäädännössä. Ja siinä todetaan, että tuo leiman pitäisi olla ampumaan sen oleellisessa komponentissa jos se tuhotaan, niin ampumasetta ei voi enää käyttää. Jäsenvaltioiden tulisi myös varmistaa se, että kaikki ampuma-aseet tai niiden oleelliset osat, jotka ovat markkinoilla, on leimattu ja rekisteröity tämän direktiivin mukaisesti tai että ase on deaktivoitu. Siitä syystä Euroopan komission ehdotuksen tässä tapauksessa, joka korostaa tarvetta identifioida yksi yhteinen oleellinen osa, että koko järjestelmä voitaisiin harmonisoida EU-ssa, on oleellista. Lisäksi tässä on kalvo, jossa selvennetään, mikä on näiden oleellisten osien leimaaminen, mutta näin tässä luettelossa, että täällä on CIP-puheenjohtaja myöskin paikalla, eiköhän hän selvennä meille tätä paljon paremmin. Oleellisten osien leimaaminen, meidän mielestä on tärkeää, että CIPn leimaamistandardeja noudatetaan kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan harmonisoida leimaamiskäytäntö. Maat, joilla ei ole tällaista leimauksen tarkistus, virallista tarkistuskohtaa, joutuvat hoitamaan sen toisessa jäsenvaltiossa tässä on myös kalvoja, jotka selventävät, mitkä näitä oleellisia osia on. Tässä meillä on pistoli, jossa on kehys ja piippu. Ja sen jälkeen meillä on revolverikuva. Ja sen jälkeen on kuva kiväristä. Puoliautomaattinen ampuma-ase ja haulikko. Lisäksi on olemassa tuhansia erilaisia ampumaisen malleja, eri kaliberisia, aivan kuten tuhansia eri automalleja eri moottorisuuruuksilla. Siitä syystä ei ole oikein sanoa, että yhden ampuma-aseen oleelliset osat sopivat toiseen. Erittäin korkeita teknisiä taitoja ja asiantuntemusta vaaditaan, jotta voidaan asentaa ne kunnolla ja turvallisesti. No sitten epäoleelliset osat, jotka ovat siis jotka ovat täydentäviä toiminnalle, mutta jotka eivät ole välttämättömiä. Näitä ovat esimerkiksi liipaisin, varmistin, äänenvaimentimet, optikka ja makasiinit ja niin poispäin. Ampumasen määritelmä pöytäkirjan mukaisesti merkitsee mitä hyvänsä kannatet, kannettavaa, mukana kuljetettavaa asetta, joka ampuu ammuksen tai kuulan, mutta se ei sisällä määritelmällisesti antiikkiaseita tai jäljennöksiä. Deaktivointi merkitsee sitä, että ase on tehty käyttökelvottomaksi. Sitä ei enää koskaan kyetä saman sellaiseksi, että sillä voitaisiin ampua. Vuoden 2016 uusi lainsäädäntö vielä määrittelee tätä lisää ja sen mukaisesti tällaiset aseet jäävät koko direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Sitten meillä on nämä hälytysaseet ja merkinantoaseet ja niitä pidetään ampuma-aseina, jos ne kyetään uudelleen muuntamaan sellaisiksi, että niitä voidaan käyttää ampumaan tarkoituksiin. Mutta ne jätetään soveltamisen ulkopuolelle, jos niitä voidaan käyttää vain yllä mainittuun tavoitteeseen. Siitä syystä on tarpeen erotella hälytysaseet ja merkinnantoaseet ja että ne jäävät direktiivin ulkopuolelle – Puoliautomaattiset ampuma-aseet B7 sisällytettiin vuonna 1991 ampuma direktiiviin. Viimeisen 25 mm, vuoden ajan kaikki jäsenvaltiot ovat käsitteleet siviilikäytössä olevia puoliautomaattiaseita, jotka muistuttavat aseita, joissa on automaattimekanismi. Ja varmasti kaikkialla Euroopassa olemme tässä suhteessa saaneet tasapainon luotua. Lisäksi jokaisella jäsenvaltiolla on oma lainsäädäntönsä tässä kysymyksessä. Tämä on siis ensimmäinen vaihtoehto, joka tulisi olla esillä. Ja viimeisenä vaihtoehtona pitäisi olla se, että B7-luokan ampuaseet, e, ampuma-aseet EU-ssa, ne pitäisi valmistaa tai niitä pitäisi muokata niin, että niitä ei voida löytää markki- niihin ei voida löytää markkinoita komponentteja, joiden avulla niistä voidaan tehdä täysiä automaattiaseita. Meidän täytyy tässä suhteessa löytää jonkunlainen kompromissi, jotta emme vahingoittaisi tietenkään teollisuutta, emmekä myöskään julkista järjestystä. Automaattisten ampuma-aseiden muuntaminen, niiden suhteen täytyy varmistaa mahdollisuus luoda eurooppalaisia suuntaviivoja aseiden demilitarisoimiseksi. meidän täytyy ymmärtää se, voidaanko ne kieltää vai onko tässä tieteellinen tapa luoda turvalliset suuntaviivat, joiden avulla toimia, millä demilitarisointi saadaan aikaiseksi. Yhteenvetona ase tulisi merkitä yhdessä oleellisessa komponentissa, jotta voidaan välttää porsaanreijät ja virheet, joita saattaa syntyä useissa kohdissa olevista merkintöistä. Ne, jotka on deaktivoitu täysin, lopullisesti. Ne tulisi sertifioida erikseen. Hälytys- ja merkinantoaseet tulee jättää direktiivin ulkopuolelle, sikäli kun ne noudattavat artiklan 1 direktiivi 2008-51 säännöksiä. Kaikki esineet, jotka sisältävät ei-deaktivoituja oleellisia komponentteja, pitää asettaa ampuma-asekategoriaan. Ja on tarpeen ottaa käyttöön eurooppalaisia suuntaviivoja demilitarisoinnin suhteen vaihtoehtona tarpeettomalle kiellolle tai tämän kaltaisten siviili käytössä olevien ampuma-aseiden käytön rajoittamista. Kiitos. Can I remind member colleagues that if they... Muistuttaisin kollegoille, että jos he haluavat esittää kysymyksiä, niin pitäisi antaa merkkiä. Yritämme laatia listaa puheajoista. Okay, so can you just keep your hands up whilst we keep... Pitäkää käsi ylhäällä, niin listat parhailla laaditaan. Seuraava puhujamme on herra Cedric Potvin. Hän on rauhan ja turvallisuuden tutkimuslaitoksesta varajohtaja. Euh, Kiitos. Niin kuin tiedätte, direktiivikeskustelu on tällä hetkellä aika lailla minimalistista. Heti Pariisin iskun jälkeen esitettiin, että tällä voitaisiin vastata terrorismiuhkaan. Tämä ei ollut mikään hyvä ratkaisu tai ehdotus. Aivan niin kuin Philip Noble totesi, direktiiviehdotus kuuluu osana pitkää prosessia, ei se ole missään tyhjössä. Tärkeää on muistaa myös, että siinä on täsmällinen tavoite, eli säännellä laillisia markkinoita ja estää aseiden päätyminen laittomille markkinoille. Direktiiviehdotus pyrkii ottamaan käyttöön tiettyjä YK-järjestelmiä ampuma-aseista ja pyrkii myös parantamaan olemassa olevia puutteita, jotka on voitu arvioissa todeta. Näitä on komission toimesta toteutettu viime vuosina. Direktiiviehdotuksessa on paljon määräyksiä, jotka ovat tarpeellisia ja hyödyllisiä esimerkiksi jäljitettävyydestä, internetmyynnistä ja merkinnöistä. Ja sitten on myös kyseenalaisia kohtia, jotka jättävät niiden sovellettavuuden avoimeksi. Minkälainen niiden vaikutus voisi olla? Se voi jopa kääntyä tarkoitusta vastaan. Kun määritellään asevälittäjiä, niin tässä määritelmä on hieman selkeämpi. Se, että otettaisiin äänen vaimentimet mukaan direktiivin soveltamisalaan, niin se on hyvä asia. Äänen vaimentimet, aivan niin kuin todettiin, eivät kuulu kuitenkaan suoraan tähän oleellisten osien luetteloon, vaan pikemminkin ne ovat lisäosia toisessa kategoriassa. Ja tämä liittyy myös siihen, miten merkintämääräyksiä noudatettaisiin tässä direktiivissä. tarvitaan selkeä määritelmä oleellisista ja epäoleellisista osista, kun otamme huomioon, miten, minkälainen tilanne tällä hetkellä on markkinoilla sekä laillisella että laittomilla. 2.2 artiklasta on paljon keskusteltu. Meidän mielestämme eh, keräilijät ja museot, jos ne otettaisiin tähän mukaan, niin se näyttäisi aika lailla eh, välttämättömältä. Se ei kyseenalaista keräilijöiden toimintaa, hyvää uskoa, vaan kyse on julkisesta turvallisuudesta, ihmisten turvallisuudesta ja toimittaisiin niin, että noudatettaisiin tiukkoja riittäviä normeja, jotta voidaan välttää se, etteivät aset päädy laittomille markkinoille. No sitten kategoria A, historiallisista syistä on aivan hyväksyttävä, että museoilla voisi olla oikeus pitää näitä aseita, kunhan on selkeät ja riittävät turvajärjestelyt, jotka on varmistettu niin, että ei sitten synny mitään vaaraa siitä, että aset päätyvät laittomasti muualle. Yksityisellä ei voi olla sellaisia aseita, jotka on kielletty yksityisten hallusta. On myös tiettyjä rajoja sille, kuinka paljon aseita voi olla yksilöiden hallussa. Eli tässä mielessäkin tarvitaan lisää selkeyttä. No sitten deaktivoidut aseet. Direktiiviehdotus sisältää meidän mielestämme tiettyjä epäjohdonmukaisuuksia. Jos nämä aseet otetaan mukaan soveltamisalaan, se on hyvä asia, mutta voi kuitenkin kysyä, miksi kategoria A aseet edelleenkin deaktivoitunakin ovat tässä kategoriassa. Tässä on epäjohdonmukaisuutta, kun nimenomaan säädellään deaktivointia. Yksi tapa olisi tunnustaa, että deaktivointimääräykset tällä hetkellä ovat riittämättömiä, ja jos näin on, niin kenties tätä asetusta tulisi tiukentaa. Kategoria A pidettäisiin vain nämä deaktivoidut aseet, joita asetus ei kata, ne, jotka on ennen kuin asetus tuli voimaan ja jotka sitten on toteutettu silloin, kun ehdot olivat vähemmän tiukat. Täytyy muistaa myös deaktivoitujen aseiden jäljitettävyys. Niitä pitäisi vähintäänkin pitää kategorian C-aseina. Toinen kiistanalainen kohta on siirtyminen B7 kohti kategoria A, eli puoliautomaattiaseet siviilikäytössä, jotka vaikuttavat automaattiaseelta, näyttävät automaattiaseelta. Nämä ovat luvanvaraisia aseita ja tämä pohjautuu aseen ulkonäköön ja se on ollut hyväksyttävä ehto ja vaikkakaan ei täydellinen ehto. Sitten kun siirrytään kiellettyihin aseisiin, niin tämä määritelmä osoittaa sitten, miten rajallinen se on ja sitä ei voida enää soveltaa, noudattaa. Hyvin monia aseita jouduttaisiin kieltämään vain ulkonäön perusteella sen takia, että ne näyttävät joltakin muulta. Vaarana tässä olisi, että monet A7-luokan aseista olisivat sitten salaisia, laittomia, näkymättömiä aseita viranomaisten näkökulmasta. Tämän olemme nähneet muun muassa Belgiassa silloin, kun lainsäädäntöä muutettiin 2006-2008. Kyse on myös siitä, miksi tämä kategoria muutos sitten toteutettaisiin. Mille konkreettisille elementeille tämä muutosta perustuisi? Ja miten tämä vaikuttaa kansalaisten turvallisuuteen Euroopassa? Jos ajatuksena oli huomioida äh, esimerkiksi lannistaa kaikki aseharrastajat, metsästäjät, niin tässä kyllä on onnistuttu. Mutta se, että aset valuisivat sitten laittamaan kauppaan, niin se ei välttämättä tässä millään tavalla esty. Kun ajatellaan seutu, sen puoliautomaattisia aseita ja sitä, että ne luokiteltaisiin automaattiaseiksi, niin tässä tarvitaan selkeät määritelmät. Äh, esimerkiksi se, minkälainen lipas on ja minkälainen mm, ammuntakapasiteetti asella on. Pitäisi täsmentää, että B7-kategorian puoliautomaattiaseet olisivat teknisesti muu- sellaisia, että niitä ei voida muuntaa näinhän jo on useiden aseiden osalta. Usein sääntöjen noudattaminen voitaisiin esimerkiksi toteuttaa ulkoisen arvioijan toimesta, niin kuin nyt jo on tapana toimia esimerkiksi Yhdysvalloissa. Toinen tärkeä seikka on etämyynti. tällä hetkellä myynnissä. Mm, on nähtävissä suuntauksia. Entistä enemmän asekauppa käydään etäkaupan välityksellä. Tämä tapahtuu sillä tavalla, että valvonta on hyvin vaikeaa. Ja jos julkiset viranomaiset voisivat tähän kauppaan saada vähän enemmän näkyvyyttä, niin se olisi hyvä asia. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Tämä toimi voi vaikuttaa todellisuudessa vain, jos siinä on mukana myös etäkaupan tiukka valvonta silloin, kun kyse on Euroopan ulkopuolisista alueista, eikä edes täytetä eurooppalaisia sääntöjä. Jos sallitaan, että EU-ssa kielletyt aseet tai osat eh, jotka täyttävät eh, ulkopuoliset normit, pääsevät sitten kuitenkin eh, etämyynnin kautta Euroopan unioniin kun unionin ulkopuolelta ostetaan aseita, niin sitten tulisi pystyä tunnistamaan ostajan identiteetti, henkilöllisyys ja onko luvat kunnossa. Esimerkiksi niin, että olisi julkinen viranomainen, joka olisi vastuussa tästä valvonnasta. Valvontaa ei tehdä valvonnan takia, vaan sen takia, että on direktiivi, joka on johdonmukainen ja jossa on mahdollisimman vähän aukkokohtia, puutteita. Emme halua, että aseita valuu laillisesta kaupasta laittoman kauppaan. Kun esimerkiksi hälytysaseita ja deaktivoituja aseita on nyt muutettu, niin tilanne on aivan erilainen kuin jokunen vuosi sitten. Nyt Eurooppa toimii, jotta aukot saadaan kurotuksi umpeen on tarpeen toimia aloitteellisesti ja säätää lakia johdonmukaisesti, kattavasti niin, että sellaiset henkilöt, jotka ovat pahassa aikeessa, eivät voi aikeitaan toteuttaa. Ja Euroopan unionin tulisi tällaiset toimet estää. Esitykseni päättyy tähän. Kiitos. So there's now time for, um, Nyt meillä on parisen kymmentä minuuttia aikaa esittää kysymyksiä ja kuunnella vastauksia. Anna-Maria Korassa Bilt. Lissi Jakansaari, Virginia Rossier, Sergio Cofferati, Mailin Trzynski on the list, but because I'm the rapporteur, I'm... Minä itse olen esittelijä. Onko vielä joku, joka haluaa puheenvuoron? Antakaa merkkiä. Ensimmäiseksi Ensimmäiselle puhujalle haluaisin esittää kysymyksen. En aivan ymmärtänyt, mitä vaaditte rekisteröinnin ja jäljitettävyyden osalta. Olen ymmärtänyt, että jokaisessa jäsenvaltiossa on oltava merkintä ja sitten tietoja myös vaihdetaan rekisteröintitietoja vaihdetaan. Annoitteko ymmärtää, että tämä ei toimi vai eikö sitä täytäntöönpanna riittävällä tavalla? Tämä ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymykseni liittyy museoihin. Jos nyt olen aivan y- täysin ymmärtänyt, niin haluaisin ymmärtää, minkälainen merkitys keräilijöillä on museoalalla. Herra Silvis mainitsi, että merkintä olisi vain yhdessä oleellisessa osassa tätä ampuma-asetta, mutta minä kyllä luin, että jokaisessa osassa tulisi olla merkintä. Varmaankin jokaisessa osassa siis olisi tällainen merkintä tai leima. Ehdotan, että kaikki kollegat voivat kysyä kysymyksiä ja sen jälkeen asiantuntijat vasta vastaavat. Anna-Maria. Kiitos Viki, minä olen EPPn Inko varjoesittelijä ja pidän tätä kuulemistilaisuutta aivan erinomaisena, koska näin tosiaan saamme teiltä kipeästi tarvitsemamme lisätietoa teiltä asiantuntijoilta. Te puhuitte museoista ja keräilijöistä arvoisa herra MP, ja liittyen myös siihen, mitä muut sanoivat, tämä turvallisuusulottuvuus. Onko tapauksia tiedossa, tapauksia, joissa keräilijöiden tai museoiden aseita olisi käytetty väärin tai jotka olisivat joutuneet väärin käsiin ja laittamaan käyttöön. Onko varmaa, että museoiden turvallisuustoimet ja keräilijöiden kokoelmien turvallisuustoimet ovat riittävät. Minä itse uskon, että, että tässä ollaan menty jopa liian pitkälle, mutta halusin kuitenkin kuulla teidän kantanne. Entäpä sitten yksityiset kokoelmat? Minkälaisista asemääristä puhutaan ylipäätään? Hmm, Silvikseltä kysyisin enemmän tästä täytäntöönpanosta. Teidän puheenvuoronne keskittyi erityisesti siihen, että lisäsääntöjä ei tarvita. Tarvitaan pikemminkin äh, YK on olemassa olevien äh, määräysten täytäntöönpanoa. Voisitteko äh, sanoa, mikä täytäntöönpanossa on se suurin puute? Eli mihin keskittyy sitten meidän asemassamme? No, sanoisin vielä etäkaupasta olen pahoillani, mutta en ole kyllä kanssanne ihan samaa mieltä, mutta luotan kyllä kokemukseenne ja haluaisin kuulla, miksi etämyynti tulisi kieltää. Siis äh, pimeä nettihan on jo olemassa ja sieltä on laitonta ostaa aseita, mutta me puhumme sekä ostajista että myyjistä, joilla kummallakin on lupa, lupa ostaa ja lupa myydä, joten en äh, ymmärrä, miksi tämä tulisi kieltää. Se on kuitenkin ihan muodollista säännönmukaista kauppaa ja sen kieltäminen äh, haittaisi kyllä esimerkiksi maaseudulla, äh, syrjäseudulla asuvien ihmisten kaupankäyntiä. Direktiivissä puhutaan kuitenkin laillisesti omistetuista aseista, laillisista aseista, enkä tästä kuullut mielestäni tarpeeksi teiltä. Eli äh, miksi ihmisille, jotka käyttävät näitä aseita myös vapaa-aikanaan, ei näitä aseita saisi olla. Miksi, miksi tästä tulisi yhtäkkiä laitonta? Ehkä en ymmärtänyt ollenkaan, mitä te tarkoititte, mutta haluaisin teitä kyllä kuulla nyt vielä lisää. Kiitos paljon. Um, Jussi Halaho. Halaho. Thank you, Chairman. Uh, the commission... Kiitoksia puheenjohtaja. Komission ehdotus sisältää täyskiellon täysautomaattisissa tai A-luokan ampumaaseissa. Tämänhetkisessä direktiivissä ne ovat pääsääntöisesti kiellettyjä, mutta poikkeuksia voidaan tehdä ja antaa poikkeuslupia keräilijöille ja museoille. Me puhumme yksityisesti omistetusta omaisuudesta, jolla on tärkeä historiallinen arvo. Tämänkaltainen takaisin retroaktiivin takautuva kielto olisi erittäin haitallinen ja sitä täytyy harkita huolella. Komissio on usein otteeseen todennut, että aseiden keräilijät ovat laittomien aseiden lähde. Minusta se on aika hyökkäävä väite, jolla ei ole olemassa todella tosiasioita, joiden perusteella sitä todistellaan. Omassa maassani Suomessa on suhteellisen paljon laillisia automaattiaseita yksityiskokoelmissa. Ne ovat usein peräisin esimerkiksi toista maailmansodasta olevia konekivärejä ja meidän viranomaistemme mukaan niitä ei ole koskaan käytetty rikollisiin tarkoituksiin. Kysymykseni onkin teille kaikille tai kenelle hyvänsä täällä, ovatko laillisesti omistuksessa olevat automaattiaseet todellinen ongelma empiirisesti katsoen? Vai onko tässä komissio ottanut käyttöön äh, pyrkimyksen korjata asiaa, joka ei edes ole rikki? Jos Raakonsaari. Kiitoksia. Eräs <clears throat> teistä asiantuntijoista sanoi, että keskustelu tämän direktiivin ympärillä on ollut minimalistista. En, en muista, minkä direktiivin ympärillä olisi näin paljon käyty kuitenkin keskustelua. Ja tässä vaiheessa voisi jo kiittääkin raportööri Vicky Fordia kärsivällisyydestä eri tahojen e, e, esille nostamien ongelmien puimisessa. Tässä on todella hyvä tarkoitus estää järjestäytyneen rikollisuuden kasvun ja aseiden laittoman salakuljetuksen kasvu. Tämä on tärkeä tavoite. Se, mitä toivoisin ja toivoisin asiantuntijakantoja, niin myös tietyllä tavalla sensitiivisyyttä eri jäsenmaiden erilaisia ratkaisuja kohtaan – Otan e, e, esimerkkinä tuon, mihin Jussi halla viittasi jo siitä, että e, ei tietenkään tämän direktiivin tavoitteena ole kajota minkään maan puolustuspoliittisiin ratkaisuihin, mutta saattaa olla esimerkiksi Suomen kohdalta niin, että jos ymmärtämystä sille ei löydy, että Suomen puolustuspoliittinen ratkaisu perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan, laajaan laajan joukkoon ihmisiä reserviin ja tästä muodostuu se, se uskottavuus, niin tässä on kuitenkin kohta tässä komission esityksessä liitteessä yksi, jossa <clears throat> luokitellaan ampuma-aseita ja lista kielletyistä aseista, niin tähän listaan saattaa sisältyä asia, joka nykymuodossa on sitten saattaisi vaarantaa ainakin yhden maan oman puolustuspoliittisen ratkaisun, mutta mä oon ymmärtänyt, että tälle asialle on tulossa ymmärtämistä. Ja sitten toivon myös ymmärtämistä varmaan monien mielestä pienelle asialle, mutta eh, ne, jotka tuntevat syvää maaseutua, niin ymmärtävät sen, että syvällä maaseudulla monissa maissa nuorten, yleensä poikien, mutta tänä päivänä myös tyttöjen harrastus on metsästys ja äidin ja isän kanssa käyvät alle 18-vuotiaatkin metsällä. Eli säilytettäisiin se mahdollisuus, eikä jollain tietyllä ikärajalla, esimerkiksi 18 vuotta, estetä jonkun 6-17-vuotiaan metsästysharrastusta. Mutta ylipäätään kokonaisuutena uskon, että tästä saadaan aikaan hyvää hyvä kokonaisuus, kun nämä valiokunnassa käsitellyt, käsitellyt ongelmat otetaan sitten mietinnössä huomioon ja komissio suhtautuu ja neuvosto suhtautuu niihin rakentavasti. Kiitoksia. Virginie Rosier. Edustaja Rosier, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää asiantuntijoita puheenvuoroista. Niissä muistuteltiin useista tosiseikoista siitä väärästä ajatuksesta, että olisi selkeä ero toisaalta lai, laillisen ja toisaalta laittoman käytön välillä, ja että laiton käyttö olisi rikollisten ainoa äh, käyttötapa tai lähde saada aseita. Monet äh, laillisesti hankut, hankitut aseet ovat olleet myös rikollisessa käytössä ja tästä me olemme nähneet todisteita viime vuosien ja kuukausien aikana. Miten voimme säilyttää aivan legitiimit käyttötavat silloin, kun kyse ei ole ampuma-aseiden laittomasta käytöstä? Nyt kun asiantuntijoita kuulimme, niin voi ajatella tässä on erityisiä haasteita, jotka kohdistuvat museoihin, jossain määrin keräilijöihin. Vois, voitaisinko ajatella, että soveltamisalan poikkeuksena voitaisiin tätä käsitellä. Sitten jäljitettävyys. Meillä on ollut tapauksia siitä, että rikollisissa yhteyksissä aseita on käytetty ja direktiivin määräykset tässä ovat hyvin kaukana siitä todellisuudesta, jossa eletään esimerkiksi museoaseiden ja keräilijöiden yhteydessä. Sitten Viki viittasi siihen, että jos merkittäisiin vain yksi keskeinen osa aseesta, niin tässä oikeastaan ohitetaan keskeinen vaatimus tässä hankkeessa. Kyse on aseen vaarallisuudesta ja sen merkitsemisestä. Täytyy miettiä, olisiko tämä ehdotus tässä vaiheessa tässä muodossa, se näyttää aika lailla kummalliselta. Sergio Cofferati. Cofferati, olkaa hyvä. Grazie Presidente, ringrazio anch'io i nostri ospiti Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää vieraitamme heidän puheenvuoroistaan. Heiltä saamme kyllä tulevaan työhömme erittäin arvokasta opastusta ja ohjeistosta. Minulla olisi muutama lyhyt kysymys. Meillähän tässä nyt on lainsäädäntötyö taustalla. Ja keräilijöiden kohdalla mielestäni koko joukko seikkoja tulisi ottaa huomioon heidän maailmansahan on aivan omanlaisensa ja kyllä keräilijöiden kohdalla tarvitaan merkittävä poikkeus. Museoiden tilanne on toisenlainen, erilainen kuin keräilijöiden. Heidän kohdallaan on koko joukko erilaisia määritelmiä, eikä valitettavasti mitään yhtä yhteistä määritelmää. Tästä syystähän sitten poikkeuksen aikaansaaminen on hyvin vaikeaa. Näin ollen aivan ensin tulisikin eh, yhdenmukaistaa ne olosuhteet, eh, jotka sallivat lainsäädännön mietinnön hyväksymän poikkeuksen. Miten teidän mielestänne, arvoisat asiantuntijat, meidän tulisi tässä asiassa toimia? Miten voimme yhdenmukaistaa näitä määritelmiä, äh, jotka ovat vielä niin kovin erilaisia? Sitten nettikauppa. Äh, kyllä minä epäilen kovasti sitä, että että tällainen toiminta voidaan mahdollistaa. Jäljitettävyys on tässä erittäin merkittävä ongelma ja valvonta samoin. Että miten voidaan valvoa sitä, että kaikkia olemassa olevia määräyksiä kunnioitetaan. Tämä uskoakseni saattaisi johtaa erittäin vaikeisiin tilanteisiin ja mm, kääntyisi näin ollen aivan itseään vastaan Eli näin voitaisiin ehkä myös kiertää sitten tätä valvontaa, jota kuitenkin haluamme. Nyt sitten äh, puhutaan äh, Euroopan tasolla aseiden deaktivoimisesta. Minä en oikein ole ymmärtänyt, miten tämän asetuksen on tässä sitten tarkoitus oikein äh, toimia. Eli onko olemassa tapa deaktivoida aseet lopullisesti. Onko tällainen vedenpitävä tapa ylipäätään olemassa, koska muutenhan sitten tarvittaisiin myös jatkovalvontaa. Nämä olivat minun kysymykseni. Kiitos oikein paljon. Thank you, Sergio. I'm going to call my... Sergio. Ennen seuraavaa puheenvuoroa ajatus siitä, mitä juuri sanoitte. Olen kuullut ranskankielisten puhujien käyttämän sana neutralisointi, kun puhutaan deaktivoinnista. Minulle englanninkielisenä deaktivointi tarkoittaa sitä, että se on peruuttamatonta. Sitä ei voi enää muuttaa, kun se on deaktivoitu. Ranskankieliset taitavat käyttää tässä puhua neutralisointi. Joskus tässä on myös tällaisia kielikysymyksiä mukana. Kun ranskankieliset puhuvat neutralisoinnista, niin sitten ajatellaan, että otetaan niin osa pois ja se voitaisiin sitten panna takaisinkin. Tässä täytyy olla hyvin selkeitä, kun puhumme oikeudellisesta puitteista. Deaktivointi tarkoittaa peruuttamatonta deaktivointia. Ja ranskankielinen kenties käyttää tässä neutralisointisanaa. Näin minä tämän ymmärsin kun tähän asiaan liittyy myös kielellinen haaste. Mutta kaikki haluamme varmistaa sen, että, että tämä siis neutralisointi, jos sitä sanaa nyt käytetään, on sitten lopullinen. Arlene. Merci madame la présidente. Vous avez, vous avez... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, otitte jo tämän deaktivointineutralisaatiokysymyksen esille ja kysyi, <laughs> haluaisinkin kysyä asiantuntijoilta nimenomaisesti sitä, että onko tämä neutralisointi sitten lopullista vai ei. Joka tapauksessa haluaisin kiittää kaikista näistä tarkennuksista. Ja ensinnäkin Impille se, mitä totesitte museoista ja keräilijöistä. Käsittääkseni aseet, kuten kaikki muukin, mikä on museossa täytyy jättää sellaisekseen. Ja olipa sitten kyseessä ase tai joku muu, se on osa historiamme. Ja siitä on myös hyötyä tulevaisuudelle kun halutaan oppia menneisyydestä. Kansallinen lainsäädäntö mielestäni tässä suhteessa on riittävää, kun järjestetään keräilijöiden toimintaa. Sitten täällä oli myöskin jonkun verran ongelmia, millä oli ymmärtää tätä teidän Ne niin Aivan alussa annoitte joitakin lukuja, mutta en saanut niitä kirjoittaa ylös. En saanut niitä kirjoitettua ylös, että voitte toistaa ne mahdollisesti. ja sitten Renoble otitte esille terroristi-iskut, jossa myös Ranska oli valitettavasti kohteena. Ja totesitte, että siellä käytettiin myös vanhaa asetta. Aika ilahtuneena yllätyn siitä, että puhuitte siitä, että näiden vapaa liikkuvuus on vaikeaa Euroopassa. Haluaisin tietää, onko teillä yksityiskohtia tuon aseen elinkaaresta, mistä se hankittiin ja niin poispäin. Euroopasta, Ranskasta tai mistä se tuli. Ja lopuksi kaikille asiantuntijoille. Oletteko arvioineet mahdollisia lisäkustannuksia tai lisähyötyjä, jota aiheutuisi komission ehdotuksesta? Miten se vaikuttaisi kaikkien eri toimijoihin? jotka ovat mukana asemaailmassa. Kiitoksia. Thank you very much. Very short. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Komissio tässä nyt näyttää kyllä avanneen Pandoran lippaan. Eli täytyykö korjata asia, joka ei ole rikki? Komissiolta tarvitaan mielestäni syväluotava vaikutusten arviointi kaksi kysymystä. Ensinnäkin haluaisin tietää, kun puhutaan puoliautomaattisista aseista, jotka mm, muistuttavat automaattisia aseita. Minkälaisista määristä tässä nyt puhutaan? Ymmärrän, että tämä on vaikea ehkä analysoida, vaikea sanoa. Mutta onko teillä nyt edes jotain karkeita lukuja? Eli olisi hyvä tietää, että, että paljonko. Ja jos ne takavarikoidaan, jos sanotaan, että ne viedään ihmisiltä, niin oletan, että heille täytyy sitten tämä myös korvata, kun heillä nyt, he jotakin omistavat ja se heiltä viedään. Mikä, mikä näiden arvo sitten on? Paljonko tämä tulee maksamaan, jos nämä aseet takavarikoidaan mm, sitten niin samalla tavalla nostetaan ihmisiltä. Eli minkälaisista summista puhutaan. Ja sitten vielä viimeinen seikka. Olen yrittänyt löytää tilastotietoa rikoksista, joita on tehty laillisilla puoliautomaattisilla aseilla vai taakkaa, jotka muistuttavat automaattisia aseita. O, o, o, onko, voiko joku antaa minulle jonkun, jonkun numerotiedon, jonkun tilastotiedon, jotta ymmärtäisimme, että kuinka suuri tämä ongelma on? Hyvin vaikea ää, säätää lakia, kun ihan perustiedotkin ovat näin puutteelliset. Thank you very much. So going to go to the first... Kiitos. Nyt ensimmäiset panelistit voi olla, että vielä lisäkysymyksiäkin tulee ja komissiohan sitten kuulemisen lopussa voi kommentoida. Sain juuri tiedon, että Brysselin poliisi on tällä hetkellä hälytystilassa Pariisin äh, tapahtumiin liittyen. Tällainen tieto on nyt tullut Brysselistä juuri tällä hetkellä kokouksen alun jälkeen. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että terrorismin vastainen taistelu jatkuu Haluamme samanaikaisesti varmistaa, että lakia kunnioittavat kansalaiset saavat myös oman äänensä kuuluviin. Käymmekö asiantuntijamme samassa järjestyksessä lävitse muutama minuutti kukin? Olkaa hyvä. Oui, merci Kiitoksia esittelijä. Niin, ensimmäinen kohta neutralisoinnista tarkennus. Ranskassa neutralisointi todella vastaa tätä deaktivointia, jota käytetään siis englannin kielessä. Se merkitsee sitä, että aseesta tehdään käyttökelvoton. Ja se, mitä tässä täällä otti esille, niin koskaan ei saada aikaiseksi mitään täydellistä. Tietysti yritetään tehdä mahdollisimman hyvä lopputulos. Joskus nähdään, että puutteita on ja silloin pyritään ne korjaamaan. Näin myös kävi Ranskassa näiden viimeisten iskujen jälkeen. Olemme pyrkineet vastaamaan tarpeisiin. Tämänhetkinen komission säännöstökin ottaa esille tällaisen korjausmahdollisuuden. Eli se tästä neutralisoinnista. Jäljitettävyydestä sitten siitä esitettiin useita kysymyksiä. On selvää, että jäljitettävyys poliisille on erittäin suuri ongelma. Suuri ongelma sitä syystä, että meillä on useita valta, usein valtavia ongelmia näiden niin sanottujen sotilaskäyttöön tarkoitettujen aseiden suhteen, ja sitten on hankaluuksia jäljittää niitä, vaikka kuten totesin alussa, ne ovat olleet laillisia, koska ne on valmistettu laillisella tavalla, pidetty siellä, ja sitten ne ovat sieltä hävinneet täältä laillisesta säilytyspaikasta, joten sen suhteen meillä on myös jonkun verran ongelmia. Jäljitettävyyskysymyksestä vielä, ehkä en ilmaissut itseäni kunnolla, jäljitettävyydessä vuonna 2008 muokatun direktiivin jälkeen meillä on informaatiojärjestelmät, jotka luotiin kansallisella tasolla, jonka avulla maan sisäisesti jäljitetään aseita. Se ongelma, joka tässä on, on se, että jos meillä on siirtoja yhteisön sisällä, silloin kun aseesi muuttaa henkilön mukana tai henkilö tilaa sen vaikka ulkomailta. No miksi tässä tämä on ongelmallista? Sen takia, että ei ole olemassa kansallisten järjestelmien välistä yhteyttä ja se on vaikea täytäntöpantavaksi, koska jäsenvaltioiden on sallittu luovan omien sääntöjensä mukaiset kriteerit. Eli kun ase poistuu yhdestä maasta ja tulee toiseen maahan, niin tällainen siirtoprosessi tehdään yhden paperin pohjalta. On ensinnäkin lupa, jonka myöntää se maa, joka sallii maahan tuonnin, ja sen jälkeen on siirtolupa, joka annetaan tuolta alkuperämaasta. Mutta henkilö, joka hankkii aseen, pitää nämä paperit itsellään. Eli te ette tiedä tarkalleen sitä, mikä on se ase, joka lähtee sieltä lähtömaasta, ettekä tiedä tarkalleen, onko sama kuin mikä tulee sinne tulomaahan. Ei ole mitään yhteyttä näiden kahden informaatiojärjestelmän välillä. Eli tällainen puute jäljitettävyydestä, joka meidän mielestämme on erittäin tärkeä, on se, jonka haluaisimme korjata. Tämä on muuten asia, joka on ollut esillä myös Lontoon ja Madridin iskujen jälkeen. E, edustaja Impi. Um, thank you, yes. Kiitos. Tässä tuli joukko kysymyksiä. Ensinnäkin suhde yksityisten keräilijöiden ja museoiden eri julkisten kokoelmien välillä. Ne aset, joista me nyt puhumme, kuka tahansa ne omistaakin, ovat osa yhteistä perintöämme ja perinnettämme ja e, museoiden kokoelmat tulevat e, ennen kaikkea yksityisiltä keräilijöiltä. Ja kyllä on äärimmäisen tärkeää, että näitä kokoelmia voidaan e, hoitaa ja laajentaa jatkossakin. Sitten kysyttiin, onko tapauksia, joissa museoista olisi aseita varastettu ja käytetty rikoksiin. Me emme ole kuulleet, että näin olisi koskaan tapahtunut. Onko museoiden turvallisuus oikealla tasolla? Voin puhua nyt ensikädessä vain äh, Englannista tai yhdistyneestä kuningaskunnasta ja voin vastata, että kyllä, kyllä uskoakseni turvallisuus on oikealla tasolla. Me emme esimerkiksi myy ää, äh, aseita ja äh, meillä on pommin kestävät ovet ja hyvin rajoitettu pääsy myöskin näiden aseiden luokse. Ja meillä on erittäin hyvät varastointijärjestelmät ja ne ihmiset, jotka sitten turvatarkastuksen ja turvallisuustarkastuksen kautta pääsevät aseiden luokse. Heidät tarkastetaan vielä ovella. Ja luonnollisesti, jos jotakin häviää, niin havaitsemisen välittömästi ja tiedämme, mitä on hävinnyt ja milloin. Äh, ja me luonnollisesti olemme luottavainen, että kaikki äh, säilyttävämme äh, aseet ja myös sen, mistä ne ovat tulleet. Näitä luokka A aseita yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole saanut olla yksityishenkilöiden käsissä enää pitkiin aikoihin, mutta tietyn järjestelmän kautta tällaisen luvan voi saada hyvin tiukan seulonnan pohjalta. Kun tässä kysyttiin sitä, että meneekö tämä liian pitkälle, niin poikkeusdirektiivistä ei tietenkään antaisi museoille yhtään sen vapaampia käsiä kuin tähänkään asti museoiden akkreditointijärjestelmä, ainakin ystävässä kuningaskunnassa on äärimmäisen tiukka järjestelmä. Ja näin ollen tästä ei luonnollisestikaan luovuttaisi, vaan suojelun taso olisi jatkossakin aivan sama. Sitten keräilijät ja miten tämä on määritelty. Keräilijä on määritelty useallakin eri tavalla. Ja nämä määritelmät kyllä, joita käytettävissä on, voivat olla aika hyödyllisiäkin. Suosittelisin teille vastauksena kysymykseenne seuraavaa. Kyllä, voisi olla paitsi yhteinen määritelmä sille, mikä on keräilijä, eurooppalainen määritelmä siis, mutta voisi olla myös yhteisesti sovitut harmonisoidut ehdot, jotka on täytettävä, jotta näitä aseita saa varastoida kokoelmassaan. Viimeinen kysymys, joka minulle esitettiin, kustannukset, deaktivointikustannukset. Me olemme itse asiassa tarkastelleet tätä ja me ja toinen taho, joka tarkastelun toteuttivat, tulimme mm, siihen johtopäätökseen, että tämä maksaisi noin miljoona puntaa. Jos joutuisimme tuhoamaan deaktivoimalla aseita, jotka ovat mittaamattoman arvokkaita, niin tähän voitaisiin panna hintalapuksi noin 10 miljoonaa puntaa. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. lähteä liikkeelle kysymyksestä, joka liittyy oleellisten osien, keskeisten osien merkintöihin, leimauksiin. Tulisi merkinnät nimenomaan laittaa niihin oleellisiin osiin, jotka ovat osana ampuma-asetta. No sitten toinen kohta artikassa, jossa todetaan, että kaikki oleelliset eh, osat, joita voidaan myös jälkikäteen ostaa, tulisi merkitä. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Jos oleellisen osan tuhoaminen toteutetaan, niin sitten tämä tuhottu osa täytyy korvata uudella merkityllä keskeisellä osalla ja tätä, tähän vaaditaan taas lupa. Sen takia ei voi olla niin, että olisi osia, ikään kuin varaosia, joita ei olisi merkitty. Haluamme välttää byrokratiaa silloin, jos aseessa todella olisi useita merkintöjä, useita leimoja eri osissa. Komission ehdotus on mielestäni oikean suuntainen, koska ehdotetaan, että järjestelmä yhtenäistettäisiin EUn e tasolla. Näin varmistettaisiin, että kaikki asevalmistajat ja myös tuodut aseet merkittäisiin samaan osaan. Merkintä olisi samassa osassa. Ei kävisi niin, että yhdessä osassa olisi merkittynä piippu ja toisessa maassa joku toinen osa. Ja sitten näitä varaosia, korvattavia osia voitaisiin käyttää myös rikollisiin tarkoituksiin. Eli tulisi keskittyä samaan oleelliseen keskeiseen osaan merkinnässä, jotta ei käy niin, että on sitten merkitsemättömiä osia käytössä. Tuliko tämä kohta selväksi? No. Not sure how workable it is. En ole aivan varma, miten toimiva ratkaisu tämä on, mutta Täytyy kuunnella, mitä muut ovat tästä mieltä. Vieraamme Pontevaan. Niin, minulla oli muitakin vastauksia kyllä muihin kysymykseen. Mm, and then uh, Ms. Bildt... Uh... Bildt uh, esitti kysymyksen siitä, mitä mieltä me olemme uh, lainsäädännön yhtenäisyydestä suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön järjestelmää tulisi yhtenäistää kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Komissiolla on ollut mahdollisuus todentaa, että tietyissä maissa direktiiviä noudatetaan yhdellä tavalla toisessa jäsenvaltiossa toisella tavalla. Sen takia tarvittaisiin järjestelmän yhtenäistämistä niin, että ei synny minkäänlaisia porsaanreikiä. Tässä muutama esimerkki. Puhuimme deaktivoinnista. Deaktivointi toteutetaan jo tietyissä maissa, Italiassa, Saksassa, Ranskassa jo aivan asianmukaisesti. Ei kuitenkaan yh- yhteisellä tavalla. Eri maissa eri tavoin päästään samaan lopputulokseen. Tärkeintä on se, että meillä on tietty sertifioiva elin, viranomainen, joka toteaa, että deaktivointi on tehty oikein. Kenties voisi olla tämmöinen joku, jokin viranomainen, jolle annettaisiin tehtäväksi deaktivoinnin verifiointi. Esimerkkejä meillä on myös näistä hälytysaseista ja merkinnäntöaseista Italiassa ja Saksassa ja kymmenen vuoden ajan olemme tuottaneet sellaisia hälytys- ja merkinnäntöaseita, joita ei voida muuntaa. Ne eivät ole todellisia ampuma-aseita. Jos niitä muutetaan, niin ne rikkoontuvat. Niitä ei voida siis muuntaa tällaisiksi ampuma-aseiksi, koska niitä ei ole sellaisiksi rakennettu alun perinkään. Edustaja Koferaati kysyi kysymyksen, joka liittyy deaktivointiin niin ikään. Eli me tarvitsemme sertifiointielimen, joka voi varmistaa sen, että deaktivointi on tehty oikea-oppisesti ja että deaktivoitu ampuma-ase on turvallinen. No sitten tietoja alalta. Yes, sir. Voimmeko antaa puheenvuoron seuraavalle asiantuntijalle? Nämä tiedot, Marliin, löytyvät kaikki nettisivuiltamme. Kaikki esitykset ovat käytössänne IMKON kotisivuilla. Sopiko näin? Eikö niin? Pitääkö tämä tieto paikkansa? Kyllä. Thank you, thank you very much. So the next speaker. Kiitos. Me olemme nyt noin 25 minuuttia aikataulusta myöhässä. Seuraava asiantuntijamme on Jean-Luc Stassen Belgiasta. Jean-Luc. Oh, sorry. Oh, um, Mr. Patton wanted to come back in with some questions. Nyt vielä kysymyksiä lisää. Pahoittelen. Edustaja Potvin, olkaa hyvä. Uh, merci. Euh, très vite, euh, sur les, les plusieurs points qui ont été euh, les, les... Niin. Mm, nämä kohdat, jotka otettiin esille internetistä ja keräilijöistä. Minusta meidän täytyy pitää mielessä se, että Yksi näistä äh, kysymyksistä on se, että voidaan luoda tiukkaa raja mm, laillisen ja laittoman välille. Muussa tapauksessa äh, olemme tilanteessa, jossa ne, jotka haluavat tehdä laittomia tekoja, äh, ryhtyvät hyödyntämään deaktivoituja aseita, joita sitten reaktivoidaan myöhemmin. Ja meillä tilanne on se Euroopan unionissa, että ongelmat ovat nimenomaan tässä tilanteessa. Ja siitä syystä on erittäin tärkeää kyetä olemaan varma siitä, mitkä ovat ne puutteet lainsäädännössä, joita meillä tällä hetkellä on sitten, kun direktiivi tulee käyttöön. Se on mielestäni oleellista ja meidän tulee kyetä harmonisoimaan nimenomaan tämä keräilijän asema – sitä ei ole tehty kaikissa Euroopan unionin maissa. Ja ne ehdot, joiden puitteissa keräily voi tapahtua. Minun mielestäni myös on tärkeää internetin puolella täydentää tätä direktiiviehdotusta niin, että pyritään rajoittamaan internetmyyntiä ja täydentää sitä siis nimenomaan mainitan nämä internetostokset. Kaupankäynti internetissä on tietenkin hyvin tärkeä, mutta nyt niin kauan kuin lainsäädäntö poikkeaa yhdestä valtiosta toiseen, niin aset voi tulla maahan A ja sitten siirtyä sieltä maahan B ilman minkäännäköisiä ongelmia, niin juuri tässä mielessä komissio on pyrkinyt sääntelemään tätä internetkauppakysymystä. Britannian esimerkki, jos kyettäisiin seuraamaan esimerkiksi muissa jäsenvaltioissa, niin se olisi oikein hyvä ja näin saataisiin aikaiseksi yhteiset ehdot, joiden avulla voitaisiin esimerkiksi varmistaa tämä museopuoli. Kiitoksia. Thank you. Um, so the next speaker is Jean... Kiitos. Seuraavaksi Jean-Luc Stassen Belgiasta ja hän on ase- asiantuntija. Et bonjour à tout le monde, bonjour Madame la Présidente. Je prends la parole. Puheenjohtaja. Olen Belgian äh, viranomaisten edustajana täällä. Vastaamme aseiden merkinnöistä. Äh, Minulla on myös kollega vasemmalla puolellani. Hän on liittovaltion poliisin virkamies, joka vastaa näistä kysymyksistä. Ennen oma puheenvuoroni haluaisin antaa aivan pieneksi hetkeksi kollegalleni puheenvuoron. des discussions que vous avez ce jour, à l'importance paljon keskustelua tietysti näissä kysymyksissä, kun puhutaan myöskin näistä oleellisista oseista, mikä on äh, hälytysase, mikä on keräilijän asema 4-5 kilometriä linnuntietä täältä on kolme poliisia haavoittunut laukausten vaihdossa. Ja tuo ase, joka on nimetty Kalashnikoviksi lehdistössä, mm, poliisityön tehtävänä on selvittää, mistä se on tullut, määrittää ne oleelliset osat siinä, jossa sanotaan, että onko se ase peräisin, onko se varastettu keräilijältä, onko se deaktivoitu ase, joka on uudelleen aktivoitu, ja tämä on siis me tärkeää, kun puhutaan harmonisoinnista tästä keskustelusta. Tällä hetkellä kolme poliisikollegaa on haavoittunut, yksikään kansalainen ei onneksi. Mutta täällä käytyjen keskustelujen merkitys on nimenomaan se, että tällaisissa konkreettisissa tapauksissa saadaan tuloksia aikaiseksi. Thank you. Mr. Yeah, donc, uh, ici on m'a demandé de prendre la... Niin, minua on pyydetty käyttämään puheenvuoro ampuma-aseiden kategorioista, semiautomaattiaseista, paukkupanoksia ampuvista aseista ja deaktivoinnista. Palaisin siihen, mitä äsken kuulimme. Deaktivointi englannin kielellä vastaa neutralisointia ranskan kielellä. Eli tämä operaatio toteutetaan eri menettelyin. Tarkoitus on tehdä aseesta ampumakelvoton ja tämä toteutetaan pysyvästi. Se on peruuttamaton toimenpide on tärkeää puhua keräilijän statuksesta ennen se kategorioita Pitää määritellä erityinen status, joka keräilijällä on. Tällainen statushan on jo olemassa tietyissä jäsenvaltioissa. Keräilijän keräilijän keräilijäasema voisi kattaa yksityisen keräilijän, museon julkisena laitoksena ja myös yksityisenä laitoksena – Tähän aseman statukseen täytyy direktiivissä sisällyttää myös kategorian A-asekokoelmat silloin, kun kyse on näistä keräilijöistä, joilla on luvat kunnossa. Kun lupia myönnetään keräilijöille, niin tämä voisi tapahtua esimerkiksi niin, että kokoelma olisi tietyn kokoinen ja tietystä päivämäärästä lukien lupa olisi voimassa 20 vuoden ajan. Kokonaismäärää aseiden osalta voitaisiin rajata. Kenties tässäkin voidaan esittää kysymys, mikä on yksityisen keräilijän, yksityisen museon ja julkisen museon välinen ero. Kolmanneksi rajattaisiin aseitten, automaattiaseiden kokonaismäärää eh, esimerkiksi merkin ja tyypin perusteella yksityisen keräilijän, yksityisen museon ja julkisen museon välillä tässäkin äh, suhteessa voi olla eroja. Ja neljänneksi varastointiolosuhteet, ehdot voisivat olla tiukemmat silloin, kun kyseessä olisivat automaattiaseet. Esimerkiksi niin, että mm, tietty oleellinen osa täytyisi aseesta poistaa säilytysolosuhteissa. No sitten aihe, josta minulta on puheenvuoroa pyydetty, nimittäin asekategorioista. Olemme puhuneet äh, aseiden deaktivoinnista, äh, siitä ovatko ne automaattiaseita vai eivät. Aivan niin kuin sanoin, deaktivoinnin tarkoitus on tehdä äh, aseesta ampumakelvoton ja tämä peruuttamattomasti. Deaktivointi on yhteinen minimimenettely, joka on, ollut, joka on käytössä 8. huhtikuuta 2016 lähtien, kun ajattelemme niitä aseita, jotka nyt ovat äh, tiettyjen ihmisten hallussa ja mitään siirtoa ei tässä tapahtu. Äh, jo deaktivoidut aseet käsitellään vain silloin, kun äh, ne luovutetaan kaupallisesti eteenpäin. Kun ajatellaan uusia deaktivointeja, niin yhteiset ehdot ja yhteisen luvan myöntäminen tapahtuu 28 jäsenvaltiossa. Ja tässä on käytössä vakiokaavake. Nämä deaktivoidut aseet, ovatpa ne sitten automaattiaseita tai eivät, eivät ole mukana direktiivin soveltamisalassa. Mutta on varmistettava näiden aseiden jäljitettävyys. Tämä vaatimus on siis olemassa ja aseet on luokiteltava ainakin vähimmillään kategorian D, mutta ihannetapauksessa kategorian C. No sitten puoliautomaattiset siviilikäytössä olevat ampuma-aseet, jotka vaikuttavat, näyttävät automaattiaseilta. Siviili aseet. Käytetäänkö tässä nyt sitten siviili- vai, vai sotilasasetta? Siviiliaseet ovat pitkiä puoliautomaattisia aseita. Niissä on yli 30 senttinen piippu ja kokonaispituus yli 60 senttimetriä. Ja kun ajatellaan sitä, että ne muistuttavat ulkonäöltään automaattiaseita, niin tämä kriteerihän on täysin subjektiivinen kriteeri, ja se johtaa siihen, että tulkintaeroja väistämättä syntyy jäsenvaltioiden välillä. Tämä järjestelmä on ollut käytössä kokeilumielessä jo Belgiassa, ja se on hylätty mahdottomana toteuttaa. Tämä subjektiivinen kriteeri johtaa siihen, että syntyy epäselvyyttä, kaaosta äh, lähivuosien aikana. Tämä kaos eri tulkintojen välillä kansallisesti johtaa siihen, että, että rikolliset laitton osa tästä vain hyötyy. Sitten lippaitakin tulisi säädellä. Kenties niiden kapasiteettia tulisi rajoittaa maksimaalisesti 10 patrunaa ja luokitella myös, mihin luokkaan nämä osat kuuluvat. Tämäkin voisi olla oleellinen aseen osa, joka, joihin kohdistuisivat myös samat jäljittämisvelvollisuudet. Esimerkiksi puoliautomaattinen ase eh, voisi käyttää vain kymmentä mm, patruunaa eikä 32. Ja tässä siis puhuttaisiin maksimaalisesti kymmenestä patruunasta ja lippaan tulisi olla äh, sen aseen kanssa samassa kategoriassa, johon se on suunniteltu ja sillä olisi tämä maksimaalinen kapasiteetti. Ja kolmanneksi se luokiteltaisiin oleelliseksi aseen osaksi, johon kohdistuu jäljittämisvelvoite. Eli Siis olisi oltava hallussapito lupa, sarjanumero ja tämä jäljitettävyys varmistettavissa. Sitten muunnetut automaattiaseet, joista tulee semiautomaattiaseita. Me ehdotamme, että säilytettäisiin näiden aseiden luokittelu kategoriaan B, kunhan muuntaminen on toteutettu julkisten tai yksityisten toimijoiden taholta, sellaisilla, sellaisten henkilöiden taholta, joilla on siihen oikeutus kansallisen lainsäädännön mukaisesti, menettelyn mukaisesti, joka tapaa, takaa peruuttamattoman käsittelyn tässä muuntamisessa. Kun ajatellaan deaktivointia, niin tässä suuntaviivat on määriteltävä yhdessä CIPn kanssa – niin, että käytetään myös sellaisia sertifikaatteja, joita ei voida väärentää. No sitten hälytysaseet. Tulisi tehdä ero hälytysaseiden alkuperäisesti tähän tarkoitukseen valmistettujen aseiden välillä ja toisaalta muunnettujen aseiden välillä. Sellaiset hälytysaseet, jotka ovat sitä jo alkuperältään, ovat sellaisia aseita, joita ei ole suunniteltu minkäänlaisten ammusten ampumiseen, ovatpa ne sitten nestemäisiä tai kiinteitä. Kun kyse on homologoinnista, niin on luotu CIPssä työryhmä Euroopan unionin pyynnöstä. Sen tarkoitus on määritellä nämä kriteerit Euroopan tasalla, jonka mukaisesti olen toho, todella pahoillani, herra Sassen. Me olemme todella nyt jäljessä aikataulusta. Voitteko hieman tiivistää puhettanne? Absolument. Puoli minuuttia. Oikein hyvä, kiitos. No, concernant les armes d'alarme... Niin kuin kyse on näistä muunnetuista aseista, esimerkiksi kunnianlaikauksien käytettävät aseet, joita käytetään vaikkapa elokuvissa, teatteriesityksissä, niin kyseessä on muunnetut todelliset ampuma-aseet, joita käytetään nyt kuitenkin vain paukkupanoksissa sitten ampumiseen. Meillä ei ole tällä hetkellä äh, minkälaista menettelyä tälle muunnokselle, vaan asia jätetään jäsenvaltion tai asianomaisten henkilöiden harkinnan varaan. Euroopan unionin täytyy pohtia, minkälainen muunnosmenettely tässä olisi sovelias. Nämä aseet on luokiteltava alkuperäiseen luokkaansa ja ne yritykset, jotka antavat näitä erilaisten tapahtumien käyttöön. Niillä, niillä on oltava vaadittavat luvat. No sitten asejäljitelmät, asejäljennökset. Kyse on todellisten aseiden jäljitelmät, jäljennökset. Nyt tässä luokittelussa on vielä hieman selkeytettävää. Direktiiviä tulisi muuttaa niin, että ampuma-ase, ammukset ja lisäosat äh, mainittaisiin, eikä pelkästään ampuma-aseita, vaan nämä kaikki. Kategoria A, ampuma-aseet, ammukset. Tämä sisältäisi myös äänenvaimentimet, lippaat. Sitten B, ammukset, äh, ampuma-aseet, joihin tarvitaan lupa mukaan luettuna lippaat. Ja sitten kategoria C, ilmoituksen pohjalta ja kategoria D, lisäosat, aseet ja ammukset. Ja vielä lopuksi, miten määrittelemme nämä oleelliset osat? Niistähän nyt on puhuttu täällä koko ajan. Minä tekisin ehdotuksen, joka pohjautuu sille päätökselle ja sääntelylle, jota meillä on CIPn kautta voimassa. Puoliautomaattiset ja automaattiset pistoolit, tässä on tietyt osat, jotka voitaisiin luokitella oleelliseksi. Revolverit, esimerkiksi piippu. Voisitteko toimittaa tämän valiokunnan jäsenille kirjallisessa muodossa, pyytää puheenjohtaja. Onnistuisiko se kirjallisessa muodossa nämä tiedot? Kyllä se onnistuu, ei ongelmia. Kiitos todella paljon. Seuraava asiantuntijamme on Filippo Segato, hän edustaa äh, metsästysjärjestöjä. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. I will... Kiitos puheenjohtaja. Minä nyt sitten yritän puhua todella nopeasti. Minulla on kyllä tuo esityskin dioina, mutta se ei nyt näköjään tule siihen kuvan. Kyllä. Kyse on siis eh, Euroopan unionin eh, metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöjen eh, verkostosta perustettu 77, edustamme 7 miljoonaa metsästäjää ja tällaisena olemme näissä keskusteluissa suurin sidosryhmä. Ja kun täällä nyt on puhuttu paljon rikollisuudesta, terrorismista, ehkäpä haluaisin nyt muuttaa tätä kuvaa hiukan siitä, mitä metsästys on, mitä metsästäjät tekevät, tarvitse, miksi metsästäjät tarvitsevat äh, äh, ampuma-aseita. Itse asiassa e- EU-taloudessa metsästyksen arvo on noin 16 miljardia euroa vuodessa. Näin äh, hallinnoidaan riistaa, suojellaan elinympäristöä. Tämä on merkittävää ekosysteemille, joka hyödyttää kansalaisia ja maaseutu ympäristöä ja tämä on merkittävä perinne. Ja eikä myöskään saa unohtaa, että kyseessä on hyvin terveellisen ravinnon lähde. Siksipä ne metsästäjät sinne metsään menevät, tulevat sieltä sitten terveellisen riistan kanssa kotiin. Monissa maissa metsästyksen suosio on lisääntynyt juuri tämän ravinnon saannin vuoksi. Esimerkiksi 78 prosenttia ruotsalaisista kannattaa metsästämistä, hyväksyy metsästämisen ja yhä useammat naiset myös metsästävät, hankivat metsästyslupia saadakseen kokea tuon luonnossa liikkumisen. Me tuemme luonnollisesti komission toimia terrorismia vastaan ja me Feisissä tuemme ampuma-aseiden valvontaa, myös perusteltuja rajoitteita niiden hankinnalle ja hallussapidolle ja luonnollisesti merkintöjen parantaminen sekä jäljitettävyyden parantaminen rajat ylittävissä tapauksissa ovat kannatettavia asioita. Kuitenkaan komissio ei ole toteuttanut vaikutusarviota ehdotuksensa pohjaksi ja pelkäämme, että komission ehdotukset äh, vaikuttaisivat aivan äh, liiallisesti laillisten ampuma-aseiden käyttäjiin. Me olemme itse asiassa yhteisen kannan toimittaneet, tehneet kantamme selväksi ehdotuksen liittyen. Olemme myös ehdottaneet ratkaisuja. Ja olemme toistuvasti todenneet, että tämä ehdotus tulee vaikuttamaan hyvin voimallisesti laillisten käyttäjien tilanteeseen. Esimerkiksi nämä lääkärin tarkastukset, alaikärajan nostaminen, mitä ampumaaseiden aseiden tulee. Kaikki nämä tulevat vaikuttamaan ihan lailliseen ampumaaseiden käyttöön ja näihin käyttäjiin. Ja me olemme, tai komissio on oikeastaan todennut, että ehdotuksen kohteena eivät saa olla metsästäjät, mutta me kyllä pelkäämme, että tämä kohdistuu metsästäjiin ja metsästäjät kärsivät tästä ehdotuksesta. Ja olemme ehdottomasti ne Eh, jotta eh, voisimme tarkastella yhdessä niitäkin eh, muutoksia, joita olette aikoneet lainsäädäntöön tehdä, jotka tulevat vaikuttamaan metsästäjiin, vaikka metsästäjät eivät tässä pääkohteena olekaan. Tässä kuvassa on Kalasnikov. Tämä on alokan kuuluva laiton tuliase. me tämän tyyppisiä aseita halua puolustaa ollenkaan että tällä ei metsästetä. Mutta sitten on muita, esimerkiksi D-luokkaan kuuluvia kivääreitä sekä puoliautomaattisia haulikkoja, joita käytetään eh, metsästyksessä. Eh, sitten on eh, erilaisia kivääreja, myös C-luokkaan kuuluvia kivääreja, joista täytyy tehdä ilmoitus ja sitten D-luokassa tietyt perinteiset haulikkotyyppiset ja kivärityyppiset aseet, jotka eivät aiheuta minkäännäköistä ongelmaa. Ongelma liittyy tähän B7, eli puoliautomaattiset aseet siviilikäyttöön, jotka muistuttavat täysautomaattisia aseita. Mm, eivät nämä välttämättä ole kovin suosittuja metsästyksessä, mutta miksi eh, meistä tämä B7-luokka on ongelmallinen tai siihen liittyvät ehdotukset? Minun eh, esitykseni ei tässä nyt toimi kovin hyvin, mutta voitte kuitenkin nähdä, että ehdotuksen mukaan tämä puoliautomaattinen eh, ase, joka muistuttaa automaattiasetta, siirtyy A-luokkaan. Se liittyy sen kokoonpanoon ja itse asiassa sen, sen, sen, sen, siihen, miltä se näyttää, miltä se vaikuttaa. Mutta sitten tähän, tässä A-luokassa onkin puoliautomaattinen mekanismi, joka rinnastetaan tai on vastaavanlainen kuin muut B-luokkaan kuuluvat aseet. Ja näin on sitten kiellettyjä sekä sallittuja puoliautomaattisia aseita. Tämä huolestuttaa meitä kovasti. Näiden aseiden tulevaisuus huolestuttaa meitä, koska ne ovat mekanikaltaan puoliautomaattisia, mutta luokitellaan eri tavoin. Ja tämä kyllä vaarantaa niiden käytön ja saattaa johtaa siihen, että ne kaikki siirretään tuohon kiellettyyn A-luokkaan ja näin niitä ei enää metsästyksessä voisi käyttää. Pyrin tässä nyt valaisemaan teille, miksi haluamme tätä olemassa olevaa luokkaa puolustaa. Olemmekin näin ollen tehneet ehdotuksia. Komissio on todennut, että todellinen ongelma johtuu aseiden siis muuttamisesta automaattisten äh, ampuma-aseiden muuttamisesta puoliautomaattisiksi. Ähm, ja me ehdotamme, että äh, luodaan nämä äh, yhteiset muutos- mm, tai konversiostandardit, jotka ja että tämä hoidetaan niin, että nämä tehtävät muutokset ovat lopullisia. Itse asiassa tämä ratkaisu on tämän aseluokan pelastamiseksi aika helppo ja ää, näin näitä aseita ei voisi enää muuttaa takaisin automaattisiksi. Ja Face katsoo, että on täysin mahdollista ottaa ehdotuksessa huomioon tämä aseiden muuttaminen. Lisäksi sitten tuosta nettikaupasta, siitähän on paljonkin puhuttu direktiivi, joka liittyy etäkauppaan, niin tässä itse asiassa ei vaadita eh, samanaikaista fyysistä läsnäoloa eh, kauppatilanteessa. Ja näin ollen eh, tässä kyllä mielestäni toimitaan direktiivin kirjaimen vastaisesti. Olemme myös huolissamme siitä, että kaupan muut tavat, vaikkapa puhelinkeskustelut tai sähköpostit saattavat kin tulla rikoksiksi, jos niiden kautta, niitä käytetään kaupan käynnissä. Joten tämä on mielestämme hyvin ongelmallista. Ja minäpä tässä vähän kiirehdin puheenjohtaja. Kuten Koferati puheenvuorossaan totesi, Facekin kannattaa tiukkaa viranomaisvalvontaa, mitä nettikauppaan tulee. Tarvitaan jäljitettävyyttä ja e, viranomaisten toteuttamia tarkastuksia, jotta e, nettikauppa edelleen säilyy yksityisten kansalaisten käytettävissä ja laillisena. Mutta tässä direktiivissä tulisikin keskittyä pimeään nettiin eikä lailliseen nettikauppaan. Joten me vetoamme Euroopan parlamenttiin, älkää syrjikö Feissin kaltaisia tai meidän edustamiamme henkilöitä, kuten juuri metsästäjiä, koska jos ampuma-aseiden nettikauppa kiellettäisiin, niin meidän nämä edustamamme tahot kyllä joutuisivat hyvin vaikeaan tilanteeseen. Ja tämä olisi syrjivää kohtelua. Sitten sitten äänennä vaimentimet kun on todettu, että ne eivät vaikuta mitenkään ampuma-aseen käyttöön, ne eivät olisi turvallisuudelle tai turvallisuutta vaarantavia ja näin ollen niitä ei pidettäisi tällaisina olennaisina osina. Ja 20 sekuntia puheaikaa, vain niin? Ää, varas investointi tai säilyttäminen on mainittu keskustelussa. Katsomme, että A- ja B-luokan aseita tulee säilyttää turvallisesti niin, että ei ole minkäänlaista vaaraa siitä, että ne joutuvat väärin käsiin. Ja jäsenvaltioiden tulisi voida löytää soveltuvin tapa hoitaa tämä säilyttämisasia. Lopuksi vielä muut painopistealueet, mitä tulee esimerkiksi tähän alaikärajaan ja muihin, niin ne tulisi hoitaa läheisyysperiaatteen pohjalta jäsenvaltiossa niin, että kansallisen lainsäädännön pohjalta päätettäisiin esimerkiksi luvananto tai luvan epääminen ja niin edelleen. Ja tosiaan me olemme toimittaneet nämä meidän johtopäätöksemme jo teille, joten kiitos vielä. Kiitos. En halua tietenkään miljoonia metsästäjiä tässä keskeyttää. Haluan, että heitä on entistä enemmän, mutta meidän on varmistettava, että jäsenetkin saavat aikaa ja myös PIS-järjestö ja Europol saavat mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Haluan varmistaa, että jäseniä nyt miellyttää se, että annan puheenvuoro tässä vaiheessa PIS-instituutin edustajalle ja Europolille SIPRI-instituutin edustajalle siis. Ja katsotaan sitten, jääkö aikaa kysymyksille, joita jäsenet voivat edustaa. Sopiiko tällainen järjestely? Nyt tohtori Ian Anthony Tukholman rauhantutkimuslaitoksesta ja sen jälkeen vielä Europolin edustajana Robert Krepinko viimeisessä osassa Liben esittelijä aikoi olla puheenjohtajana, mutta hän joutui ääne, lähtemään äänestämään Turkin tilanteesta. Okay, well, thank you for the opportunity. Kiitoksia tästä tilaisuudesta. No, yritän nyt tässä käydä todella nopeasti läpi tämän esityksen ja välttää toistelemasta asioita. Olen pristä ja katsomme näitä turvallisuusnäkökohtia näissä kysymyksissä ja pyrimme aina suhtautumaan turvallisuusnäkökohtiin holistisella tavalla ottaen huomioon laivalvonnan näkökohdat ja ampumaseiden käytön. Terroristien mahdollisuus saada aseita käsinsä on yksi osa tätä keskustelua, mutta vain yksi osa siitä. Kun yhteisön kanssa keskustelee näistä asioista, nähdään, että rikollisyhteyksissä raskaimpia aseita tarvitaan yhä useammin ja on selvitä indikaattoreita siitä, että asella tehtyjen tapojen selvitämisaste on matalampi kuin muissa tapoissa. Turvallisuusstandardit, niissä saadaan hyväksyä huonompi suorituskyky ja korkeampi riski ja itse asiassa tässä katsotaan paljon laajempialaisesti aseita kuin pelkästään puoliautomaattiaseet, joihin usein kiinnittää huomiota. Sananen vain puoliautomaattiaseista, koska muunnettavuutta on painotettu niin voimakkaasti, niin me olemme vakuuttuneita siitä, että se on edes pääturvallisuuskysymys, joka liittyy puoliautomaattisiin aseisiin, vaan meidän tulisi eristää ne ominaisuudet puoliautomaattiaseista, jotka tekevät niistä houkuttelevia vir- rikollisille. Sillä vaikka muita aseita olisikin vapaammin saatavilla, rikolliset silti valitsisivat puoliautomaattiaseet. Ne käyttävät säästeliäästi panoksia ja mahdollistavat paremman osuvuuden. Siitä syystä meidän tulee katsoa niitä ominaisuuksia puoliautomaattisissa aseissa, jotka saattavat vähentää niiden houkuttelevuutta rikollisten parissa. Oikeastaan aika paljon siitä, mitä totesin, on täällä jo katettu tuon leimaamisviraston toimesta. Kaikkein tavallisimmat aset, joita käytetään, eivät itse asiassa ole puoliautomaattisia, vaan jotka ovat tämänhetkisen asetuksen ulkopuolella. Ja niiden kysyntää rikollisympyröissä nimenomaan suurta siitä syystä, että niitä voidaan helposti muuntaa, niitä ei voida jäljittää, jäljittää myöskään hyvin. Niissä siis kysyntä on korkea. Miksi asiat sitten ovat tämänhetkisen järjestelmän ulkopuolella? Yksi syy siihen, kuten on jo todettu, on se, että ne on jo deaktivoituja aseita, eli entinen ampuma siitä on tehty käyttökelvoton. En nyt halua toistella sitä, mitä on sanottu deaktivoinnista, mutta haluan vain painottaa muutama asiaa. Ensimmäinen niistä on se, että olivatpa nämä yhteiset standardit, mitkä hyvänsä, jotka hyväksytään, niiden ainakaan tulisi olla matalampia kuin tämänhetkiset kansalliset standardit. Harmonisointien tai standardien ei tulisi toimia tekosyynä maille nostaa olemassa olevia kynnyksiä. Ja on olemassa maita, joissa deaktivointi miltei vastaa tuhoamista. Mutta usein ei nähdä tarvetta deaktivoinnille. Deaktivoidut aseet eivät ole kiinnostavia keräilijöille, sillä keräilijät usein haluavat säilyttää ampuma-aseen alkuperäisen luonteen. Eli yhteiset standardit eivät saa laskea kansallisia standardeja. Ja lainvalvontaviranomaisten piirissä tulisi säilyttää rekisterissä tiedot näistä aseista. Reaktivointistandardit eivät nimittäin ole täydellisiä joskus näitä aseita käytetään. Pysyvä näiden tietojen säilyttäminen on tärkeää jäljitettävyyden kannalta. Toinen syy, miksi aseet ovat järjestelmän ulkopuolella, on se, että niitä ei ole koskaan luokiteltu siviiliaseeksi ylipäätään. Meillä on jo ollut jäljennöksiä ja paukupatruna-aseita koskevat esitykset, airsoft-aseet, jossa, jotka ovat nopeuksisia. Mutta kaikki, josta voidaan tehdä ampuma-ase, sitä ei saa pitää jäljennöksenä. Ja se on se logiikka, joka tässä taustallakin on. Kaikki, joka voidaan muokata uudelleen, sitä tulisi kohdella ampuma-aseena. No, tietysti jotkut sanovat, että muokata voidaan melkein mistä vaan ase. Ja käytännön puoli onkin sitten, että ymmärretään, minkä näköisiä kriteereitä käytetään sen suhteen, miten määritellään helposti muunneltava ase. Näin ollen meidän tarvitsee kehitellä yhteisiä standardeja sen suhteen, mikä, mitkä aseet ovat muunneltavissa ja tehdä niistä yhteiset kriteerit ja mahdollistaa se, että niiden oleellisten komponenttien hankinta on osa näitä kriteereitä, joita sovelletaan. Se on minusta seuraava tehtävä, joka meidän täytyy hoitaa. Yhteiset standardit, yhteiset kriteerit muunnettavuudelle. Kiitoksia. Seuraavaksi Robert Krepinko, Euroopan edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chairwoman. I was, uh... Kiitos puheenjohtaja. Minullakin oli valmisteltu esitys, mutta jos ei ole nyt aivan valmiina, niin voin käyttää puheenvuoro ilman tuota, kalvojen tukea. Europolin puolen minuutin esittely, jotta ei synny jatkossa sitten mitään väärinkäsityksiä. Europol, tehtävämme on tukea jäsenvaltioita ennaltaehkäisyssä ja kun taistelemme vakavaa rikollisuutta vastaan myös rajat ylittävästi. Meillä on myös tiimi, joka käsittelee pelkästään ampuma-aseiden valmistamista ja kauppaa. Näiden kahden vuoden aikana mandaattimme on ollut liian kapea. Nyt tehtävä alamme, mandaattimme on laajentunut niin, että katetaan myös pienaseet, ja muut ampuma-aseet. Olen työstänyt hieman kalvoja, joilla haluan havainnollistaa tilannetta. Meillähän ei ole kokonaiskäsitystä siitä, minkälainen tilanne on. Nyt on hieman haasteita tämän kalvoesityksen kanssa. Okei, okay, I think I got it now. Eiköhän se nyt suju. Tässä katsaus epäilyistä, jotka tietokannassamme ovat ja joihin liittyy ampuma-aseepäilys. Hyppään nyt näiden osien ohitse, ne jo mainittiin. Aivan erityisesti muotoilin esitykseni tämän deaktivointi, reaktivointi eh, kysymyksen ympärille ja jätin muut kysymykset, kuten esimerkiksi salakuljetukset ja sotilasaseiden salakuljetuksen sotakäyvistä maista ja niin poispäin, jätin esityksen ulkopuolelle. Tietyt yritykset tietyistä jäsenvaltioista ilmeisesti myivät deaktivoituja aseita länsi-eurooppalaisille ostajille. Ja nämä aseet, jotka oli reaktivoitu siis ja sitten laivalontaviranomaiset jäljittivät aseet aina yritykseen saakka. Yritys oli aivan legitiimi yritys, laillinen yritys, kaikki oli siellä kunnossa, mutta havaitsimme, miten myynti sitten kyseisessä yrityksessä oli lisääntynyt ja miten haastava meidän näkökulmastamme oli, oli määritellä, miten aset kuljetettiin, kuka oli ostaja, mitkä asiakirjat esitettiin ja lainvalvontaviranomaisille tämä oli suuri järke, järkytys, koska kyseessä oli aivan laillinen yritys, legitiimi yritys. Älkää ymmärtäkö väärin, minä en halua tässä problematisoida laillista osaa, vaan haluan kertoa vain omista kokemuksistani työssäni niin että me saamme kattavan käsityksen siitä, mitä tapahtuu niille ampuma-aseille, jotka asiantuntijoiden mukaan voitaisiin varsin helposti reaktivoida, palauttaa käyttöön ja niitä voitaisiin käyttää erilaisissa rikollisissa toimissa, puhumattakaan terrorismista. Tässä vain yksi mainitsemistani yrityksestä. Tässä kuljetukset, siirrot eri puolille Eurooppaan. Ja sitten olemme jäsenvaltioiden kesken jakaneet nämä tiedot. Olemme pyytäneet niitä perehtymään tietoihin. Kaikki jäsenvaltiot, jotka kääntyvät puolemme, ovat todenneet, että tällaisia reaktivoituja aseita on takavarikoitu rikollisilta ja tämäkin osoittaa, miten kaikki pääsi tapahtumaan. Tässä sitten näitä merkinantoaseita. Yksi yritys pääasiallisesti käsit, käsittelee näitä paukkuupanoksia ampuvia aseita ja myynti siellä kasvoi huomattavasti ja nopeasti. Tässä lyhyessä puheenvuorossani, jotta jää sitten aikaa vielä kysymyksillekin ja voi vastata, haluaisin, että olisi selkeä käsitys siitä, miten aseita eri alueilla voidaan vain legitiimisti käyttää. Lainvalvontaviranomaisella tulisi olla mahdollisuus ja oikeanlaiset puitteet työmme toteuttamiseen asianmukaisesti. Meillä on oltava tiettyjä tutkintamahdollisuuksia myös silloin, kun tutkimme esimerkiksi rikollisryhmittymien tekemisiä ja silloin, kun aseita on ostettu tällä kuvailemallani tavalla. Kiitos ja mielelläni vastaan kysymyksiin. So in theory now is the time. Nyt teoriassa olisi hetki, jolloin koordinaattorin kokouksen tulisi alkaa. Sopiko koordinaattoreille, että 15 minuuttia vielä käytetään tähän kuulemiseen? Voipa olla, että puolisen tuntiakin menee. 15-20 minuuttia. Kenellä olisi kysymyksiä kysyttävänä? I'm, I'm going to ask first question. Esitän itse ensimmäisen kysymyksen. Olen hämilläni siitä, että haluattaisiin standardi eh, tästä muunnettavuudesta. Ymmärrän kyllä, että tämä on aivan olemassa tosiasiallinen kysymys, mutta direktiivin mukaisesti, jota nyt ei ehdoteta muutettavaksi, artiklassa yksi on aivan selvää, että ase on ampuma-ase, jos siitä voidaan äh, sellainen tehdä. Jos ase voidaan muuntaa sellaiseksi, että sillä voidaan ampua, niin se on silloin ampuma-ase kyseisen ampuma-aseen kategorian mukaisesti. Ja tämä on artikasta yksi aivan selvää. Ymmärrän kyllä, miksi tarvitaan deaktivoinnille tiukat standardit, ja niitä täytyy vielä tiukentaakin näitä standardeja, niin että todella Tämä on peruuttamaton, mutta miten minä nyt luen tätä lakia, niin tämän slovakialaisen yrityksen toiminta oli selkeästi laitonta, koska siellä myytiin tuotteita, jotka voitiin muuntaa sitten ampuma-aseeksi, ja näin ollen ne olivat siis laittomia. Tämä on minun ensimmäinen kysymykseni, mutta nyt Anna-Maria saa heti puheenvuoron. Thank you very quickly and thank you very much. Kiitos ihan nopeasti, Viki. Olen todella pahoillani ja järkyttynyt tästä uutisesta näiden belgialaisten poliisien haavoittumisesta terroristin vastaisessa operaatiossa. Feissin edustaja haluan kiittää tästä aseiden purkamisesta tai muuttamisesta. Kyse ei ole niinkään ulkonäöstä, vaan kyse on todellakin siitä, mihinkä ase pystyy. Mutta Europolilta kysyisin, kun tuo teidän äh, esityksenne oli aika häiritsevä näistä, että kuinka paljon tämä toiminta on lisääntynyt. Onko jäsenvaltioiden välinen yhteistyö riittävää? Toimiiko direktiivi? Rajat ylittävä ulottuvuus siis. Ja tosiaan se, jos laillisesta tuleekin laitonta, koska tämähän meitä kovasti nyt huolestuttaa. Ensin varsinaiset jäsenet, sitten varajäsenet ja sitten muut. Andreas Schwab ja sitten Pascal Durand. Ja Frau Vorsitzende, ich habe zwei Fragen. Zum einmal an den... Puheenjohtaja kaksi kysymystä. Ensinnäkin Belgian poliisin edustajalle, joka oli hyvin kriittinen äh, liittyen näihin käsitteisiin äh, siis aseet, joita pidetään sota-aseina. Voitteko vielä vahvistaa, että tämä tekninen määritelmä mielestänne on toimimaton, koska tämä on Saksassakin häirinnyt. Ja sitten FASEN metsästäjäjärjestön edustajalle puhuttiin puoliautomaattisista aseista. Voisitteko vielä kertoa, mihinkä metsästäjät tarvitsevat puoliautomaattisia aseita? Kiitos. Pascal Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin nyt tässä hyödyntää sekä äh, ranska Belgian ja Europolin poliisien läsnäoloa. Ja se, että meillä on erilaista lainsäädäntöä Euroopassa, äh, varmasti haittaa mahdollisuutta puuttua tilanteeseen, sillä se kysymys, joka me esitämme täällä itsellemme, koskee tietysti toissijaisuutta. Siellä kysymys on siitä, että jäsenvaltiot voivat itse valita, mutta parlamentaarikkoina pyrimme määrittelemään ne kriteerit, jotka Euroopan tasolla voivat helpottaa teidän työtänne. Sillä on selvää, että ymmärrä nämä yksittäiset oikeudet, metsästäjät ja muut. Sitä on nyt turha kyseenalaista, mutta ei kyse ole myöskään siitä, että sallitaan asekaupan kehittyvän ja tilanteen huonontuvan sen myötä. Ja poliisivoimien täytyy kyetä työstämään tätä kysymystä. Eli haluaisin, että keskitytään nimenomaan näihin eri rekisteröinteihin. Aiheuttavatko ne ongelmia poliisille? So, um, Jussi Alohaho. Jussi Halla olkaa hyvä. Uh, one of the most controversial... Kiitos puheenjohtaja. Yksi kaikkein kiistanalaisempia ehdotuksia on tässä juuri tiettyjen puoliautomaattisten kiväärien kieltäminen. Komissio itsekin on myöntänyt, että ehdotus ei ole tyydyttävä ja he ovat todenneet, että tämän sijaan voitaisiin kieltää Äh, tietyt äh, aseiden äh, osat. Näitä aseita käytetään erityisesti urheiluamunnassa ja monet ihmiset pitävät näiden aseiden osia jotenkin sotilaallisina. Itse asiassa kyse on ergonomiasta ja tarkkuudesta, jotka ovat urheiluampujille hyvin tärkeitä. Terroristi tai rikollinen ei varmaankaan ergonomiasta niinkään pitää. Yksi puhujista viittasi siihen, että ammusten määrää voitaisiin rajoittaa, mutta minä en ymmärrä, mitä hyötyä tästä oikeastaan olisi, koska vaikka eh, nyt jo eh, yksityishenkilöillä on eh, hyvin paljon ammuksia käytössään. Jos se ilmoitamme, että jotakin tullaan kieltämään jatkossa, niin sittenhän vaan kaupat tyhjensivät niin, sillä välin, kun tämä vielä on laillista. Onko uskoaksenne kivääri jotenkin vaarallisempi, jos siinä on tiettyjä ominaisuuksia, joita pidetään sotilaallisina, vaikka ne eivät sitä aidosti olekaan. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kiitos. Uh, thank you, Chair. First of all, I come Kiitos puheenjohtaja. Minä tulen maasta, jossa on tiukka lainsäädäntö tällä alalla. näen vain vähän lisäarvoa komission ehdotuksella mutta deaktivoiduista aseista haluaisin esittää kysymyksen Europolille. AK-47, sehän on yksi niistä aseista, joka on aktivoitu deaktivoinnin jälkeen. Voisiko joku paneelista kertoa, kuinka paljon metsästäjiä ja urheiluampujia, joilla on hallintaoikeus aivan laillisesti, niin kärsisi tästä puoliautomaattisäätelystä? Thank you, Jens. That's a very similar... Kiitos Jens. Samantyyppinen kysymys kuin se, joka oli jo ensimmäisellä kierroksella. Ja toivottavasti komissiolla vielä on mahdollisuus vastata tähän. Edustaja Valero on Liben esitteli. Haluaisiko hän kommentoida? Tack så väldigt mycket. Jag ska prata svenska. Kiitos. Aion puhua ruotsia, joten ehkä teidän on parasta äh, käyttää kuulokkeita. Olen todella pahoillani, että mä olen seurannut koko kokousta. Meillä oli hyvin tärkeä tulkkiäänestys äh, Turkin edistyskertomuksesta toisessa valiokunnassa ja äänestys kesti lähes tunnin ja jouduin siihen osallistumaan. Tämä on hyvin vaikea kysymys. Tähän liittyy myös monia tunteita ja teknisestikin tämä on äärimmäisen hankalaa. Siis ottaa kantaa siihen, että miksi tilanne on nyt tullut sellaiseksi, että komissio haluaa kieltää kaikki nämä aseet. Kuitenkin tavalla, eh, joka sitten olisi käytännössäkin toteuttamiskelpoinen. Suomalainen kollega Jussi puhui eh, tässä näiden aseiden eh, lippaista. Tämä on äh, kiinnostava kysymys. Myös poliisi on viitannut siihen, äh, kun puhutaan näistä suurista äh, lippaista, jotka joutuvat, joita käytetään väärissä aseissa ja joiden, joita käyttävät väärät käyttäjät samoin. Olisi mielenkiintoista kuulla lisää siitä, että millä tavoin me voisimme mahdollisesti käsitellä lippaita, jos nämä lippaat nyt se ongelma sitten ovat. Kyllä merkinnät ovat vaikeita, ja kyllä minäkin uskon, että monet äh, kävisivät hamstraamassa näitä äh, lippaita siinä tapauksessa, että äh, mahdollisesti kielto olisi tulossa. Mutta voitaisiinko todella tätä kautta tätä turvallisuusasiaa jotenkin parantaa? Kiitos. Thank you. And I'm going to ask... Kiitos. Esitän vielä yhden loppukysymyksen näistä lippaista totean, että kunnioitan kovasti Belgian poliiseja ja kunnioitan Belgian poliisin tekemää työtä, jotta me kaikki pysyisimme turvassa. Kukaan ei ole vielä esittänyt kysymystä 3D-printtauksesta, tulostuksesta tai väärennöksestä, feikkiaseista. Kun nyt katsomme näitä rippaita, niin voisi ajatella, että olisi varsin helppoa tällaisia väärennöksiä tehdä. Minusta näin mallikkona näyttäisi siltä, että jos lippaisiin tartuttaisiin ikään kuin säätelyväylänä, koska niitä voitaisiin tällä tavalla säädellä, niin se ratkaisisi ongelman. Jos rajoitettaisiin vain lippaiden kapasiteettia, niin enpä usko, että se välttämättä ratkaisi koko ongelmaa. Kenties metsästysjärjestö voisi jonkinlaista ratkaisua tarjota. Pitäisikö kapasiteettia lippaissa pienentää esimerkiksi niin, että niitä voi ostaa vain luvan kanssa, mutta jos tätä käsiteltäisiin oleellisena komponenttina, niin se ei minusta näyttäisi ratkaisevaa varsinaista ongelmaa. Voisivatko asiantuntijat kommentoida tätä? whichever order you wish. Maybe... Aivan toivomassanne harjos, har, järjestyksessä, kenties päinvastaisessa järjestyksessä tällä kertaa. Thank you. Sounds like a good plan. Kiitos, kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Niin olen aivan samaa mieltä siinä, mitä totesitte aluksi, että deaktivoidut aseet ovat deaktivoituja, jos niitä kyetään uudelleen aktivoimaan, niin sitten ne ovat ampuma-aseita. Ja se aiheuttaa ongelmia olen valinnut Slovakian esimerkin tahallisesti, koska meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä lainsäädäntövalvonta mm, viranomaisten kanssa Slovakiassa ja lainsäädäntö on siellä erittäin edistynyt. Siksi valitsin sen esimerkiksi. Ei ainoa tapaus Euroopan unionissa, mutta yritykset siellä olivat huippumyyjien joukossa Euroopassa. Ja meillä on hyvin järjestetty Euroopan laajuinen työryhmä, joka käsittelee tätä asiaa. Ja AK-47 ovat myöskin näiden uudelleen aktivoituja joukossa. For each of the other speakers, I want... Yksi minuutti kullekin, koska haluamme kuunnella komissiotakin. Very specifically the issue of... Kiitos. Todella tämä muunnettavuus ja standardit. Äh, puutun nyt vain tähän yhteen asiaan. Vaikka laki teksti on äh, selkeä, niin tämä muunnettavuus on aivan ilmeinen ongelma joissain maissa. Äh, puolet ammuskeluista ovat tapahtuneet muunnettuja aseita käyttämällä. Eli vaikka tämä muuntaminen on Äh, rikos, niin kyllä tämä ei ole rikos, niin äh, kyllä täytyy kuitenkin katsoa sitten, äh, onko kyseessä käytetty materiaali tai suunnittelu suunnittelut ja onko tapoja saada aikaan sellaisia standardeja, jotka johtaisivat, tai joiden käyttäminen johtaisi siihen, että ase on täysin käyttökelpoinen, mutta kuitenkin, että sen muunnettavuus olisi mahdollisimman vaikeaa. Ja tämä liittyy nyt muun muassa näihin starttipistoihin ja muihin. Jos paukkupanoksen ampuva ase voidaan muuntaa, niin sitä ei voi omistaa ilman rekisteröintiä, tämä siis lain mukaan. No daily basis. Niin Jäsenvaltio ei siis täytäntöönpane lainsäädäntöä, jos näin todella käy joka päivä. Okay, thank you. I will reply first to... Kiitos. Vastaan ensin kysymykseen siitä, miksi metsästäjät tarvitsevat puoliautomaattiaseita. Niillä voi ampua enemmän kuin kaksi kierrosta, kun kyse on esimerkiksi lintujen metsästämisestä, niin joskus useammankin kerran jopa viisikin laukausta voidaan ampua. Ei puhuta 20-30. Suurista osaltaan taas vaatii tällaisia aseita. Joskus kyse on vaarallisistakin suurpedoista, kuten karhusta Suomen tapauksessa – sitten on myös metsästyssä, jossa eläimet juoksevat hyvin nopeasti tiheässä metsässä. Sielläkin tarvitaan ampuma-aseita ja on oltava enemmän kuin yksi ampumamahdollisuus. Sitten on oltava myös e-, eettinen, eli eläin halutaan lopettaa eikä vain varoittaa sitä ampumalla. Näyttää siltä, että myös naiset suosivat näitä ase- aseita niiden ominaisuuksien perusteella. Ne ovat helpommin hallittavissa silloin, kun naiset ovat ampujina ja myös vammaisten kohdalla tämä pätee. No kuinka monen urheiluampujan tai metsästäjän tämä sääntö sitten vaikuttaisi? Minulla ei ole valmiita lukuja, mutta kysymykseen varmaan voi vastata tai joutuu vastaamaan komissio. Ja sitten kysymys lippaista. Aivan niin kuin puheenjohtaja Ford korosti, eh, lipas ei ole ampuma-aseen olennainen komponentti. Suosittelisimme merkintää tässä tapauksessa. Jos rajoituksia sitten täytyy asettaa omistamiselle, niin voitaisiin ajatella sitä, että luvan haltija voisi näitä ostaa. Kiitos. And, um, Mr. Stassen, do you have... Herra Stassen, onko vielä lisättävää tähän? No, no, no, Mr. Stassen. Okay, can we go to the commission? Entäpä komissio? Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin ihan nopeasti muutama oleellinen kohta. Tietysti on selvää, että prioriteettina meille kaikille tässä asiassa on turvallisuus. Useat puhujat ovat puhuneet jäljitettävyydestä. Se on tietysti erittäin tärkeää, mutta se toimii vasta siinä tapauksessa, että kaikki tiedot ovat saatavilla, mikä merkitsee sitä, että jos se toimii, se toimii siinä tapauksessa, että aseen omistaja kuuluu tämän soveltamisalan piirin. Esimerkiksi keräilijät, jotka tänä päivänä ovat direktiivin ulkopuolella, jos ne jäävätkin direktiivin ulkopuolelle, niin tiedonvaihtojärjestelmä ei ole sunkaan niin tärkeä, koska keräilijät eivät ole sinne mukana. Jäljitettävyys on myös tärkeä rikoskysymyksistä, koska se mahdollistaa sen, että voidaan tietää, mistä ase on peräisin. Ja luonnollisesti ensimmäinen prioriteettimme ei ole tunnistaa murhaajaa, vaan ylipäätään välttää koko rikoksen syntyminen. Museoista nopeasti. Tehän tiedätte, että jotkut museot ovat julkisia yksiköitä, esimerkiksi se Saint-Camp-museo. Ne kuuluvat direktiivin soveltamisen ulkopuolelle, eli ongelmia tässä suhteessa ei synny, koska ne eivät kuulu direktiiviin. Antiikiaseet jäävät sen ulkopuolelle YK-sopimuksen mukaisesti. Vuoden 1899 jälkeen Käyttäneet otetut aseet kuuluvat siis sen ulkopuolelle. Ja sitten äh, museot ovat mm, samaa mieltä siinä, että ne museot, jotka ovat avoinna suurelle yleisölle, täyttävät tämän tehtävänsä, joka on joko opetuksellinen tai muu. Ja suhtaudumme paljon vastahakoisemmin taas yksityisiin keräilijöihin. Me emme tiedä, miksi yksityiset keräilijät voivat pitää sotilasaseita kote, kodeissaan, siis sellaisia aseita, jotka ovat aktiivisia. Ne täytyisi, heidät täytyisi alistaa samaan kategorian kuin urheiluaseiden tai metsästysaseiden haltijat. Yleisesti ottaen metsästäjillä on oikeus pitää aseessa maksimissaan viisi luotia, eli tämä automaattiaseen ongelma ei tässä suhteessa synny Urheilupuolella äh, tilanne on ongelmallisempi. B-luokka, äh, B7-luokka ei ole mitenkään itsestäänselvä ja B7-luokassahan ovat myös mukana Kalashnikovit, jotka lähtökohtaisesti ovat sotilaallisia aseita. Sieltä löytyy myös AR-15-aseet. Ne ovat M6-ohjuksen, M16-ohjuksen pikkuveliä. Ja Olemme sitä mieltä, että niin, ne täytyisi, ne täytyisi sisällyttää tähän direktiiviin. Viimeinen osio, ja päätän tähän keskusteluun puoliautomaattiaseista ja automaattiaseista. On sanottu, että riittäisi määritellä ne kriteerit, miten puoliautomaattisesti voi tehdä automaattiaseen. Meidän mielestämme tämä on väärä lähtökohta, koska suurin osa rikoksista tehdään joka tapauksessa puoliautomaattiaseella esitän komissiolle vielä kollegoiden jo esittämän kysymyksen. Kategoria B7, luokka B7 ampuma-aseissa tällä hetkellä, joka on siis luvanvarainen ja täytyy olla asehallintalupa. Tämä on siis luvanvarainen. Ja näin ollen viranomaiset tietävät, kuinka paljon tällaisia aseita on mikä on teidän arvionne siitä, kuinka paljon kyseisiä aseita on, jotka siis kiellettäisiin, ja mikä on vastauksenne kysymykseen kompensaatioista, korvauksista? Kysymys kuului komissiolle, eikö niin? Kuinka moni B7-ase on saanut luvan? Ja näin ollen, kuinka moni kielletään ja mitäpä sitten tulee näihin kompensaatioihin, korvaukseen? Nombre précis euh, d'armes n'est pas, n'est pas connu. Nous avons inter... Ähm, aseiden määrä ei ole mm, tiedossa. Olemme kysyneet tästä jäsenvaltioilta ja tämä on seurausta tämänhetkisen direktiivin väärästä määritelmästä, joka koskee B7-aseiden soveltamisalaa. Meidän tulisi alun perinkin nyt määritellä paremmin ne asiat, jotka tulee kieltää, jotta sitten voimme ne tunnistaa. Tällä hetkellä ei ole olemassa mitään tieteellistä äh, lukumäärää, jonka voisimme antaa. Toinen kysymys liittyy suoraan toiseen. Ensimmäisen, me emme tiedä minkä verran aseita on ja minkälaisia korvauksia tulee maksaa. Sitä ei voida arvioida. Ennen kuin puhutaan korvauksista, meidän tulee tarkastella sitä, mitkä ovat nämä mahdolliset siirtymäkausi menettelyt, joista neuvosto ja parlamentti päättää, jotka sitten mahdollistavat sen, että voidaan välttää tällaiset korvausongelmat. Okay. I don't want to be accused of cutting anybody. En halua nyt syytetä siitä, että joku ei saisi esittää kysymystään. Onko kaikki saaneet nyt Jussi on esittänyt lukuisia kysymyksiä. Fjellner, kysymykseen ei tullut vastausta kylläkään. That's interesting. No sekin on mielenkiintoista sinänsä. Mutta kysyn, että onko komissio havainnut jonkinnäköisen yhteyden puoliautomaattisten laillisesti tai laittomasti käytettävien aseiden suhteen. Että onko teillä tilastotietoa tästä? No, kaksikin kollegaa tätä kysyi vähintäänkin. Olisi kiinnostavaa komissiota kuulla vastaus. Eli minkälainen yhteys, minkälainen ongelma tässä nyt pyritään ratkaisemaan? Commission. It was asked by a number of colleagues. Niin, Useat kollegat kysyivät tätä. Valitettavasti poliautomaattisten aseiden, eh, jotka ovat laittomia ja rikosten välillä on yhteys 77 nuorta Norjassa jokunen vuosi sitten sai surmansa. Tämä tehtiin niin tämä teko puoliautomaattisella aseella. Ja sitten yhdistyneessä kuningaskunnassa koulussa tapettiin Saksassa myös Otsenin departementissa Pariisissa, Pariisin lähellä tällainen tapaus oli, jossa käytettiin puoliautomaattisia aseita, jotka olivat laillisessa omistuksessa. Can I thank our experts again? We... Kiitän vielä kerran asiantuntijoitamme. Me jätämme nyt tarkistuksia mietintöön. Vielä on avoimia kysymyksiä. Varmaan kirjallisesti tämä työ jatkuu ja loppujen lopuksi sitten äänestämme. Kiitoksia.